Uh, Hyvät kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan. Käykää istumaan, me käynnistämme istunnon välittömästi. Voitte käyttää kulokkeita ja kuunnella näitä keskusteluita äidinkielellänne. Haluaisin kiittää eilisen päivän keskusteluista ja kokouksesta. Te tiedätte, että työryhmien esittelijät tulevat esittelemään työryhmien keskusteluiden tulokset, mutta ennen sitä haluaisin myös kertoa teille, että Espanjan Bono Martínez ja Rojo García eivät ole paikalla täällä tänään ja syyt ovat hyvin vakavat. Espanjan hallitus on tekemässä hyvin tärkeää päätöstä ja Euroopan unionissa ja parlamentissa me ymmärrämme tämän hyvin. Me olemme täysin tietoisia nykyisistä vaikeista olosuhteista ja sen vuoksi parlamentin, Espanjan parlamentin molempien ylä- ja alahuoneen puhemiesten on oltava kotimaassansa ja me ymmärrämme tämän. Mutta toivotamme tervetulloksi Euroopan komission varapuheenjohtajan Joakim Almunian, joka tulee käyttämään puheenvuoron Samoin tulemme, me tulemme kuulemaan, mitä hänellä on meille kerrottavaa. Äh, Pedro Luis Marin Uribe edustaa kertaa Espanjan puheenjohtaja kautta. Tämä puolivuosittainen puheenjohtajakausi on EUlle hyvin tärkeä. Se antaa meille mahdollisuuden toimeenpanna yhteisön lainsäädäntöä, Ja herra Oribe edustaa täällä siis Espanjaa puheenjohtaja maana. Hän vastaa energia-asioista kotimaassaan. Hän tulee käymään, käyttämään myös puheenvuoron ja meillä on mahdollisuus esittää hänelle myös kysymyksiä. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni sanoakseni heti alkuun, että parlamentti, Euroopan parlamentti, on tehnyt paljon tämän kokouksen hyväksi. Rova Berger, joka on tällaisten kokousjärjestelyiden johtaja, samoin kuin herra Barnaski, joka on työryhmän puheenjohtaja, ovat valmistelleet tätä kokousta ja tapaamista ja haluaisin keittää heitä, kiittää heitä kaikkia siitä, että he ovat äh, olleet mukana järjestämässä tätä tapaamista. Kiitän myös äh, Espanjaa puheenjohtajamaana. Puheenjohtajamaa on äh, tuonut tässä merkittävän panoksen mukaan järjestelyihin. Joten kiitokset myös heille. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet tässä osallisena ja toivon, että kaikki sujuu tänään yhtä hyvin kuin eilen. Haluan käynnistää keskustelut nyt ja ensimmäisen puheenvuoron äh, annan esittelijöille, työryhmien esittelijöille, ja pyytäisin, että maksimissaan 10 minuuttia. Ensin työryhmä yksi Sarjussa Volski Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Tulkaa tänne eteen. Mr. President, dear colleagues, uh, Puhe- puheenjohtaja, haluaisin esitellä eilisen työryhmä ykkösen keskusteluiden yhteenvedon. Me käsittelimme solidaarisuutta energiajakelussa. Parlamentti on työskennellyt tämän asian parissa vuodesta 2007. Nyt meillä on uusi konteksti Lissabonin sopimuksen ja sen artiklan 194 mukana. Meidän täytyy toimia sen mukaan, puhua yhdellä äänellä, toimia yhdessä ja energiaa pitäisi tarkastella ei ainoastaan kauppa- ja talouden välineenä, vaan myös tietynlaisena varmuutena ja myös ongelmana. Eilinen keskustelu osoitti, että energiavarmuuskysymyksen ymmärtäminen ja sen tärkeyden ymmärtäminen kansallisissa parlamenteissa ja yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa on tärkeää. Energiakriisi 2006-2009 osoitti, että kun markkinat epäonnistuvat, niin jäsenvaltiot eivät kykene vastaamaan tehokkaalla tavalla tai riittävällä tavalla. Ja sen vuoksi me tarvitsemme koordinoidumpaa lähestymistapaa EUn tasolla ja EUn energiavarmuuspolitiikkaa ja sen välineitä itsessään. Tämä on aikamoinen testi myös solidaarisuudelle ja se, millä tavalla voimme taata energiaa ja esimerkiksi kaasun saatavuuden. Tämä on asia, jota on käsiteltävä kaikkien kesken. Meidän on löydettävä solidaarisuus ja tasapaino jäsenvaltioiden ja Euroopan tason keskellä. Ja nämä kaikki tulevat taatuksi artiklan 194 pohjalta. Me tarvitsemme hyvää energia- energiapolitiikkaa, johon liittyy haasteita. Ensinnäkin me tarvitsemme poliittista visiota ja tahtoa ja toisekseen hyviä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Eilisen keskustelun johtopäätökset työryhmässä yksi ovat seuraavat. Ensinnäkin oltiin samaa mieltä että huolimatta, että on tapahtunut tiettyjä edistysaskelia lainsäädännöllisissä välineissä, toimeenpano ei ole ollut tarpeellista nimenomaan poliittisen tahdon puutteen ja pitkäaikaisen vision puutteen takia. Euroopan parlamentti on ollut huomattavasti kunnianhimoisempi kuin jäsenvaltiot, neuvosto ja komissio itse. Useat osallistujat kysyvät, mikä olisi sopiva puuttumisen taso, kun on hätätila ja äh, esimerkiksi markkinoiden toimet, mutta sitten ei-markkinalliset toimet EUn tasolla olevat tärkeitä silloin, kun markkinat ovat epäonnistuneet. On tärkeää, että äh, energia, äh, yhtenäismarkkinat eivät epäonnistu ja unionin täytyy ne taata kokonaisuudessaan. Tuotiin esiin myös äh, solidaarisuutta ja sen lisäksi kysyttiin myös äh, näiden käytännön toimenpiteiden äh, rahoituksesta. Sen vuoksi todettiin, että meidän täytyy saada aikaan kunnollinen kompensaatiomekanismi EUn tasolla niin, että voimme rohkaista investointeja infrastruktuuriin, kuten esimerkiksi varastointiin ja sisäisiin suhteisiin. Keskustelimme myös siitä, tarvitaanko uusia lainsäädännöllisiä välineitä vaiko lähinnä täydentäviä toimenpiteitä olemassa oleviin sopimuksiin. Konsensus vallitsi siitä, että unionin tulisi vahvistaa yhteistyötä energiatasolla ja tällaista lähestymistapaa tuettiin. Painotettiin myös, että tämä uusi yhteistyö sen ei tulisi perustua, tai sen tulisi perustua kaikkien tarpeisiin. Sen lisäksi painotettiin myös sitä, eh, että täytyy vähentää EU-riippuvuutta kolmansista maista. Ja tässä ajateltiin lähinnä meidän itäisiä naapureitamme Ukraina, Valko, Venäjä, jotka ovat olleet aikamoisen poliittisen paineen alaisena, on mainittu myös. Ja sitten painotettiin, että kaasu ei ole vain tällainen yleinen hyödyke, vaan sitä voidaan käyttää myös poliittisena eh, aseena – mitä tulee sitten Turkki, joku mainitsi täällä kollegoista sitä, että Nabukko kaasuputki on hyvin tärkeää, ajatellen varsinkin Turkin mahdollista jäsenyyttä. Sanottiin myös, että Ankara tehdessään yhteistyötä unionin kanssa sen ei tulisi yhdistää jäsenyyttä tähän Nabukko-putkeen, koska se ei ole kenenkään eduissa. Nykyinen tilanne tekee jäsenvaltioille vielä tärkeämmäksi se, että meillä on yhteinen eurooppalainen lähestymistapa ajatellen taloudellista kriisiä. Me tarvitsemme energiaa, jota voidaan tarjota kohtuullisin hinnoille, hinnoin. Toisakseen meidän täytyy huomioida se, että energialähteet olisivat dynaamisia. Ajatellen esimerkiksi Ison-Britannian mahdollisia kaasuvarantoja. Me kävimme keskustelun myös ydinvoimasta, joka on hyvin ristiriitainen, ja totesimme, että energiamix-valinta jää jäsenvaltioiden käsiin. Monet puhuivat vahvasti ydinvoiman puolesta niin, että se on hyvä keino monimuotoistaa energiamiksiä tulevaisuudessa ja parantaa energiavarmuutta unionissa. Keskustelun lopputulos oli se, että tarvitaan enemmän tutkimusta uudistuvista energialähteistä pitkällä aikavälillä ja sitten lyhyellä aikavälillä tavoitteena on kaasun ja öljyn toimitusvarmuus. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että olemme mahdollisimman kunnianhimoisia ja saavutamme hyvän kompromissin tästä energiasaatavuusasetuksesta. Työryhmän yleinen tunne oli se, että Euroopan parlamentilla on hyvin kunnianhimoinen lähestymistapa ja sitä suurin osa kollegoista kansallista parlamentista tuki. Kiitos. Thank you very much for your report. Kiitoksia teidän raportistanne ja kiitoksia koko työryhmälle yksi. Kiitoksia kollegat. Seuraavaksi työryhmä numero kaksi. Herra Felix Lavia Martinez Espanjasta. The floor is yours. Kiitoksia puhemies, pu- varapuheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, komission parlamentin jäsenet, työryhmän raportti yhtenäismarkkinoista ja energiamarkkinoista on tulosta tiukasta työstä työryhmässä. Kun ajatellaan yhtenäisiä puitteita energian kohdalla, ei ole eurooppalaista yhteisöä olemassa tällä vuosituhannella jotta tällaiset markkinat saataisiin aikaan eu ja saataisiin aikaan kilpailua, taloudellisempia tariffeja aikaan, voitaisiin taata huoltovarmuus, kestävämpi energian käyttö, tarvitaan sähköverkostoja, jota voidaan liittää toisiinsa. Ilman yhteenliittymistä energian kaasun sähkön kohdalla ei saada aikaan energiayhteismarkkinoita eikä voida saadakaan energian Euroopan yhteisöä tällä vuosisadalla. Oltiin täysin samaa mieltä työryhmässä siitä, että täytyy nopeasti saada aikaan energi- energian verkkojen yhteensopivuus ja haluaisimme käyttää hyväksemme tämänhetkisiä juridisia puitteita EU-ssa aivan erityisesti nyt kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan. Tällä hetkellä yhteensopivuus energia-alalla ei toteudu ja tässä tarvitaan todellakin poliittista tahtoa ja aktiivisuutta. Mitä tulee tavoitteet, jotka on määritelty Euroopan huippukokous 2002 Barcelonassa koskien yhteen näihin tavoitteisiin ei ole päästy. Euroopan kansalaiset ja yritystemme kilpailukyky vaatii kiireellisesti ratkaisuja. Pitää parantaa myös tehokkuutta perustuen säästöihin, parempaa teknologian käyttöä, tätä pitää, tämä pitää näkyä myös puhtaissa liikennevälineissä, julkisessa liikenteessä. Tässä todettiin, että jos EU, EU ei tee päätöksiä ja nopeasti, niin kuin sanoimme, joka kerta jäämme jälkeen maailman muusta tilanteesta, esimerkiksi tulee Köpenhamista, jotta se saadaan yhteenliittyneet eurooppalaiset verkostot. Näin voidaan viedä eteenpäin innovaatiota, käyttää kestävää uusiutuvaa energiaa hyväksi, saada aikaan hyviä työpaikkoja ja varmistaa sen, että eurooppalainen teknologia synnyttää myös hyvinvointia energiamarkkinat on kestävämpää kuin eurooppalaiset verkostot yksin lisäksi. Tässä voitaisiin käyttää teknologisia innovaatioita hyväksi varmistetaan energian huoltovarmuus, kilpailukyky. Eurooppa on tärkeämpi Eurooppa silloin kansalaisilleen, kun se löytää ratkaisuja konkreettisiin ongelmiin. Energia ei tunne rajoja ja sen pitää palvella kansalaisia EU-ssa, jotta vältetään huoltoongelmilta, niin kuin aikaisemmin on syntynyt. On voitu osoittaa, että markkinat yksin eivät pysty luomaan tällaisia Euroopan laajuisia verkostoja, joiden tarkoituksena on lisätä yhteensopivuutta, yhteenliittyvyyttä ja tässä tarvitaan julkista rahoitusta rahoitusta myös EUsta. Energia vaikuttaa suoraan hintoihin ja inflaatioon. Pitää parantaa energiatehokkuutta ja säästöjä ja olla kilpailukykyisempiä. Kansantalous, joka käyttää vähemmän kuin tuottaakseen saman, on kestävämmällä pohjalla ja kilpailukykyisempi. Pitää käyttää erilaisia kestäviä energianlähteitä. Teknologinen kehitys ja markkinat ovat määrittämällä, miten nämä eri asiat tulevat kehittymään kommentoitiin työryhmässä sitä, että hiili on vakaa energian lähde Euroopassa. Ja kun on olemassa hyviä teknologioita, niin kuin on esimerkiksi hiilidioksidin äh, talteenotto, näin voimme lisätä riippumattomuuttamme. Otettiin esille hyvä esimerkki Espanjan energiamarkkinoilta ja todettiin, että täytyy edist pyrkiä äh, harjoittamamme siitä politiikkaa, niin kuin nyt ei kuitenkaan niin tehdä. Sitten oltiin täysin samaa mieltä siitä, että pitää suojella enemmän ja tehokkaammin kuluttajia. Heidän pitäisi saada kohtuuhintaan puhtaampaa energiaa yhteismarkkinoilla, jossa on suurempaa markkinoiden vapauttamista olemassa. YK on mukaan 500 miljoonaa ihmistä ei saa edustajien energiakäyttöönsä. EUn pitää taistella tämän ongelman puolesta, pitää vaatia puhtaita energianlähteitä, pyrkiä. Näin saadaan aikaan kahdenlaisia hyötyjä ja olemme kilpailukykyisiä näillä markkinoilla jatkossa. Tässä on myös tällainen välimeren ohjelman mallina. Todettiin myös, että ei voida ymmärtää sitä, että on yhteismarkkinat energian kohdalla tai ei ole näitä markkinoita, kuitenkin edetään niin vaikeissa asioissa kuin ö, rautatieliikenteen kohdalla, jossa yhteyksiä löytyy. Haluaisin lopuksi vielä viitata Shakespearein, jotka sopivat tähän tilanteeseen. Vahvat syyt aiheuttavat no, vahvaa toimintaa. Hyvät naiset ja herrat, on olemassa syitä ja EUn täytyy jo nyt vahvasti alkaa toimia. Kiitoksia. Kiitokset kollegat tästä esittelystä. Ja kiitokset kaikille kollegoille, jotka työskentelivät eilen illalla. Ja sitten seuraavaksi kollega Jesus Alicuel López Espanjasta, että hän esitteli tulokset eh, kolmannen työryhmän tuloksista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Komission varapuheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, näistä herrat, kansallisten ja Euroopan parlamentin jäsenet. Haluaisin hieman vetää lankoja yhteen työryhmä kolmosesta. Teimme eilen iltapäivällä töitä ja käsittelimme energiaa, ympäristöä ja kestävää teknologiaa energiaa. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia osallistujia siitä, kuinka laadukkaita panoksia heiltä saatiin eilen tässä työryhmässä. Selvästi tuli ilmi se, kuinka ollaan sitoutuneita puolustamaan ympäristöä ja edistämään taloutta ja työpaikkoja yhdistämään siihen puhtaat ja kestävät teknologiat. Tässä mielessä keskustelimme eri aiheista. Ensinnäkin ollaan yhtä mieltä siitä, että energiapolitiikat ovat prioriteetti ja myös rakenteellinen elementti, jonka pohjalta uutta Eurooppaa, kansalaisten ja yritysten Eurooppaa täytyy lähteä luomaan. Meidän täytyy päästä kolmeen perustavoitteeseen, jotka liittyvät Euroopan energia- järjestelmään. Ensinnäkin kilpailu, toimitusvarmuus ja kestävyys. Euroopan unioni ja sen maat, niiden täytyy jatkaa tehokasta työtä, jotta saadaan vakautettua tehokkaan teknologian ja energian aluetta niin, että käytetään entistä enemmän omalähtöistä energiaa ja vähennetään päästöjä ja vähennetään samalla myös riippuvuutta muista energian ja vähennetään koko energian kulutusta. Uusiutuvilla energialähteillä ja uusilla teknologioilla on merkittävä rooli siinä, että päästään näihin äsken mainitsemiini tavoitteisiin. Vuodesta 2006 olemme sopineet siitä, mikä on uusiutuvien energialähteiden määrä, eli siirryttiin 7 prosentista 20 vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi meillä on tulossa toimintasuunnitelma kesäkuussa. Lisäksi todettiin, että yhteistyötä energian yhteismarkkinoilla täytyy tehostaa juuri puhtaiden teknologioiden osalta. Näin menemme samaan suuntaan. Tähän tarvitaan tietenkin myös oikeanlaista rahoitusta, jotta voidaan koordinoida kansallisia politiikkoja niin, että pitkällä aikavälillä puhtaat energiat ja teknologia voivat olla todella pääroolissa. Kahdesta asiasta otin hyvin yhtä mieltä. Ensinnäkin siitä, että energiakysymykset täytyy liittää ilmastokysymyksiin, mutta tässä täytyy muistaa myös energiaturvallisuus. Tärkeää on se, että teknologiat pääsevät energiaverkkoihin käsiksi. Lisäksi verkostojen Euroopassa täytyy olla kyllin yhteensopivia, jotta voidaan todella käyttää hyväksi uusiutuvien energialähteiden potentiaalia ja valvoa niiden hintoja sisämarkkinoilla ja kolmanneksi tarvitsemme sitten älykkäitä energiaverkkoja. Meidän täytyy panostaa siis myös puhtaisiin teknologioihin ja ottaa huomioon se, e, mitä muut kansainväliset toimijat kehittävät. Me emme halua jäädä jälkeen tästä. Teknologian käytön kautta voida, pitää voida päästä tähän yhteensopivuuteen, johon äsken viittasin, ja tätä kautta päästä myös uusiutuvaa energiaa koskeviin tavoitteisiimme. Meidän täytyy pystyä myös laskemaan uusiutuvien energioiden hintoja niin, että Euroopan teollisuus olisi teknologian osalta etulinjassa ja tätä kautta pystyisimme vähentämään hiilidioksidipäästöjämme. Sitten energiatehokkuuden parantaminen, sitäkin käsiteltiin tässä tekninen kehitys on äärimmäisen tärkeää. Viittaan esimerkiksi toisen sukupolven biopolttoaineisiin ja sähköautoihin. Meidän on välttämätöntä vähentää energian kulutusta ja esimerkiksi liikenteen päästöjä. Samoin korostimme sitä, että tehokkain energia on sellainen energia, jota ei kuluteta, eli jota säästetään. Ja tämä onkin tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä energian lähde niin sanotusti. Tarvitsemme niin sanottuja kypsiä energiamuotoja, kuten aurinkoa, tuulta ja niin edelleen. Mutta myös biomassan tyyppisiä energialähteitä, niitä täytyy kehittää entisestään, koska tällä on esimerkiksi tärkeä rooli maan, maaseudun kehittämisessä ja metsien hoidossa. Meidän täytyy eri sääntöjen lisäksi saada aikaan myös kannustimia, joilla päästään esimerkiksi rakennusten energiansäästössä parempaan tilanteeseen. Me käsittelimme energian ja teknologian toimintasuunnitelmaa ja siitä, mitä täytyy tehdä, jotta tämä suunnitelma todella saataisiin toteutettua. Samoin korostimme sitä, että meidän täytyy katsoa jo pidemmälle ja työstää konkreettisempia tavoitteita keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Katsoin jo vuoteen 2030-2050, koska ilmastonmuutos aiheuttaa tilanteen, jossa todella tarvitaan kaikkien sitoumusta. Tässä meidän täytyy ottaa tulevatkin sukupolvet huomioon. Bardzo Kiitokset eh, hyvät kollegat näistä työryhmien keskusteluiden esittelyistä. Tämä oli siis työryhmä kolme. Kiittäisin esittelijöitä vielä kerran siitä työstä, jota he ovat tehneet. Ja teitä kaikkia niistä keskusteluista, joita eilen myöhään iltapäivällä kävitte. Ja sitten pyytäisin äh, Marino Uribeä äh, puhumaan ministerineuvostosta. Olkaa hyvä. Buenos días, presidente, komissaari. Kiitoksia puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitoksia aluksi siitä, että kutsuitte puheenjohtajavaltioista Espanjan tähän tärkeän tapaamisen, jossa keskustellaan energiasta, joka on sekä kansallisesti että äh, unionin tasolla olennainen kysymys. eilen keskustelimme siitä, että pitäisi ehkä laatia erityinen sopimus tätä alaa koskien. Ja Busek ja monet muutkin tahot ovat puoltaneet tätä. Vaikka en nyt puhukaan pelkästään Espanjan puheenjohtaja valtion puolesta, haluaisin käydä läpi sellaisia kysymyksiä, jotka mielestäni ovat olennaisia ja valottavat tätä kysymystä ja käyn tässä asioita läpi oman kokemukseni kautta. Ehkä kun otetaan huomioon eri kysymykset, meidän pitäisi pohtia, luodaanko uusi toimi elin käsittelemään näitä kysymyksiä vai riittävätkö nykyiset lainsäädäntöpuitteet. Ensinnäkin uskon, että Lissabonin so, äh, ensinnäkin äh, täytyy muistuttaa siitä, että Lissabonin sopimus otettiin käyttöön Espanjan puheenjohtajakaudella. Ja siinä on ensimmäistä kertaa kappale, joka käsittelee energiaa. Ja vaikka sopimus ei ollutkaan aikaisemmin voimassa, silti kehitettiin sekundaarilainsäädäntöä, jossa pohjana olivat sisämarkkinat ja ympäristökysymykset. Mutta nyt kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, energiapolitiikka voi lähteä aivan uudella tavalla liikkeelle Euroopan unionissa. Nyt meillä on oikeusperusta, jota aikaisemmin ei ollut, ja tässä energia määritellään jaettuun toimivaltaan kuuluvaksi. Tässä otetaan aivan uudella tavalla esiin ensi kertaa toimitusvarmuus ja mahdolliset toimituskriisit ja mitä solidaarisia toimia siihen voi sitten liittyä. Samoin tärkeä rooli tässä kaikessa on unionin korkealla edustajalla, aivan kuten sopimus sanoo. Ehkä nyt on vielä aikaista katsoa, kuinka uusi sopimus tulee vaikuttamaan energiapolitiikkaan, mutta haluaisin kuitenkin käsitellä hieman eri kysymyksiä, joita tähän liittyy. Haluan käydä läpi energiapolitiikan kolme pilaria. Ja vaikka käsittelenkin niitä erikseen, ne kaikki ovat hyvin tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Meidän täytyy muistaa myös se, että tätä politiikkaa täytyy tehdä kansalaisten ja kuluttajien näkökulmasta. Ensinnäkin kilpailukyky. Siinä meillä on kolmas paketti, joka on hyväksytty hiljattain. Ja se käsittelee sisämarkkinoita ja se on tuonut ja tuo mukanaan merkittäviä muutoksia. Siihen liittyy kolme eri mallia ja tässä erotetaan toisistaan siirtoverkot verkot ja tuotanto ja puhutaan myös mahdollisesta sääntelyiden koordinaatiovirastosta. Tässä pohjana ovat kilpailukyky- ja sisämarkkinakysymykset, mutta komissio varmasti toimivaltuuksensa nojalla tulee valvomaan sitä, että lainsäädännöstä todella pidetään myös kiinni. Meillä on erilaisia välineitä joilla näyttää nyt siltä, että voimme päästä todella pikaisesti näihin tavoitteisiin. Vaikka meillä on jo lainsäädäntöä erissä kysymyksissä, niin silti on joitakin alueita, joihin liittyy vielä hyvin paljon heikkouksia. Ensinnäkin yhteensopivuus. Ne ovat sisämark- tai yhteensopimus on sisämarkkinoilla äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja usein paikalliset edut, kansalliset edut voivat estää tai haitata Euroopan unionin energiapolitiikan kehittämistä. Meillä on ollut käytössä luku 16, joka kattaa energian TEN-verkot, ja erilaiset sosiaalitavoitteet. Mutta vaikka meillä on ollut tämä sopimus, niin silti meillä on edelleen suuria vaikeuksia yhteensopivuuden toteuttamisessa Euroopan unionissa. Ja tämä pätee erityisesti raja-alueilla, jossa tarvittaisiin supranationaalisuutta. Tässä tarvitaan entistä enemmän Euroopan unionin toimivaltuuksia niin, että vankilitulo kääntyisi enemmän Brysselin suuntaan. Viime vuosina on nimetty eri hankkeiden koordinaattoreita ja tässä onkin päästy eteenpäin, mutta vaikutus on silti ollut rajallinen. Ja haluaisinkin kommentoida hieman tähän asiaan liittyviä kysymyksiä. energiakysymykset liittyvät äärimmäisen pitkälti myös ulkosuhdekysymyksiin, kuten naapuruussuhteisiin. Järjestimme konferenssin Madridissa, jossa käsiteltiin energiainfrastruktuureita. Ja tässä pohdittiin ja käsiteltiin komission syksyllä julkaisema energiapakettia ja toimintasuunnitelmaa. Puhumme usein siitä, että käytämme ulkopolitiikassa yhtä ääntä, ja tämä tulisikin näkyä sekä sisäisinä että ulkoisina välineinä, kuten toinen energiapaketin väliarviointi toteaa. Näin voimme todella päästä eurooppalaisen tehokkaaseen energiapolitiikan koordinointiin ja suunnitteluun. Meidän täytyy tässä muistaa tietenkin äh, ilmastonmuutoskysymykset, kaiken globaali luonne ja kansainväliset suhteet. Meidän täytyy päästä tilanteeseen, jossa toimitusvarmuus taataan ja tässä tarvitaan myös vuoropuhelua kansainvälisesti niin, että kaikki tahot otetaan huomioon. Esimerkiksi Välimeren unioni on tässä merkittävässä roolissa. Energiapolitiikan täytyy tulevaisuudessa olla tärkeässä roolissa yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Viime vuosien äh, energian toimituskriisit osoittivat, kuinka tärkeä asia tämä on ja olemme nähneet, kuinka vakavia seurauksia näillä voi olla ulkosuhteissamme. Meillä on jo lainsäädäntö, joka liittyy sekä kaasuun että öljyyn ja niiden toimitukseen ja varastointiin. Tähän liittyvä ohjelma on myös saatettu aloille niin, että pohjana on käytetty ympäristölainsäädäntöä. Vaikka olemmekin hyväksyneet hiljattain lainsäädäntöä, tässä on todella päästy yhteisymmärrykseen hyvin korkealla poliittisella tasolla. Komissiolla on kylliksi toimivaltuuksia, joilla se nyt pystyy valvomaan, että näihin tavoitteisiin todella päästään. Me emme tietenkään voi erottaa kaikkia näitä kysymyksiä ulkosuhteista. Meidän täytyy muistaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen tehdyt eh, sitoumuksemme. Ja vielä lopuksi haluaisin ottaa erään äärimmäisen tärkeän kysymyksen esiin, joka on siis teknologia. Notre Europe asiakirja ja EU 2020 strategia ottavat tämän kysymyksen jälleen esiin ja välineet. Meillä on monenlaisia välineitä käytössämme ja energian suhteen tässä tärkein, tärkeänä osana ovat välineet, mutta tämän lisäksi myös erilaiset rahoitusvälineet. Meillä on jo monenlaisia ajatuksia, analyysejä ja suunnitelmia, mutta nyt meidän täytyy vielä katsoa, minkälainen rooli julkisella ja yksityisellä tasolla on näissä kysymyksissä pitkällä ja aika pit, keskipitkällä ja pitkällä välillä. Tämä kaikki liittyy myös rahoitukseen, jota saadaan järjestettyä tätä koskeva konferenssi järjestettiin viime viikolla Espanjassa. Hyvät puhemiehet, kävin pikaisesti nyt läpi niitä oikeudellisia välineitä, joita meillä on käytössämme. Lissabonin sopimus ja muu toisinen lainsäädäntö auttavat meitä pääsemään eteenpäin näitä kysymyksiä, näissä kysymyksissä. Ja mitä tulee kestävyyteen, olemme aivan etulinjassa. Haluamme vähentää hiilen käyttöä, mutta haluamme myös katsoa pidemmälle kuin vuoteen 2020. Komissiolta on tulossa tämän vuoden lopussa toimintasuunnitelma 2011-2020 ja siinä analysoidaan ja valvotaan energiapolitiikkaa ja tuodaan varmasti esiin niitä puutteita, joita tämän, tämän alan lainsäädäntö vielä liittyy. Ja epäilemättä tämänkaltainen foorumi, jossa on paikalla kansallisia parlamentin jäseniä ja Euroopan parlamentin jäseniä, on yksi parhaista paikoista, joissa tämänkaltaisia kysymyksiä voidaan käsitellä. Kiitos. Uh, thank you. Kiitos. Te olette hallituksessanne vastuussa energiakysymyksistä. Olette teollisuuden, matkailun ja kaupan ministerinä myös. Nämä ovat kaikki niin tärkeitä tässä meidän keskusteluissamme. Kiitokset teidän puheenvuorostanne ja kiitokset Espanjan puheenjohtajakaudella, koska tämähän oli yksi teidän prioriteeteistanne saada yhteisestä energiapolitiikasta keskeinen asia ja ratkaista sinne tietyt ongelmat. Hyvät kollegat, teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä neuvostoa edustavalle kollegallemme näiden puheenvuorojen jälkeen. On mahdollista yhdessä, teillä on siis kolmen, vuoden puheenvuoro, kolmen minuutin puheenvuoroja. Meillä on täällä kollegoita luettelossa. Sinisellä kortilla esitettävät kysymykset ovat 30 sekunnin kysymyksiä ja myös yleisö voi vastata kysymyksiin. Se on myös mahdollista. Meillä on täällä vielä yksi puheenvuoro jäljellä. Olen iloinen saada toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtajan Joakim Almunian. Hän edustaa Euroopan kom- komissiota kilpailunäkökulmasta, millä tavalla huomioida kilpailu se on hyvin tärkeää äh, yhtenäismarkkinoille, että meillä on äh, yhdet äh, selkeät yhtäläiset säännöt. Se on tärkeää yrityksille, PK-yrityksille, kaikille markkinoille, samoin kuin myös kansalaisillemme. He odottavat, että kilpailu on vapaata, minkä kautta kustannukset laskevat, koska energian hinta on tärkeää. Kilpailu on siis hyvin tärkeää. Me haluaisimme saavuttaa Euroopan unionille kilpailukykyisyyttä. Komission varapuheenjohtaja, innolla odotamme teidän puheenvuoronne. Kiitoksia puhemies, kiitoksia puheenjohtajavaltio Espanjalle, kaikille teille, kutsusta osallistua. Uh, uh, siis toistan. Puhemies, kiitoksia kovasti tästä kutsusta saada osallistua puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin yhteiseen keskusteluun, jossa vaihdetaan ehdotuksia, ajatuksia, suuntia niin tärkeästä asiasta meille kaikille Euroopassa, kuten eurooppalainen energiapolitiikka. Komission kannalta katsottuna me täysin tuemme näkemystä eurooppalaista energiapolitiikasta, joka perustuu kolmeen pilariin, olennaisen pilariin. Tästä on jo puhuttu työryhmien edustajien suulla ja myös herra Marin, joka e- e- edustaa neuvostoa Energian toimitusvarmuus on avainkysymys ja meillä on ollut tilaisuus nähdä käytännössä, minkälaisia ongelmia Euroopan kansalaisille, miljoonille eurooppalaisille syntyy, kun ollaan liiallisesti riippuvaisia ulkoista energialähteistä. Tämähän liittyy tiettyä epävarmuutta, energiatoimitusvarmuus, mitä tulee luo, maakaasuun ja sen toimituksiin. hän on ollut viime vuosina. Toinen peruspilari, kilpailukyky luonnollisesti on tärkeä ja kolmanne, kolmantena, ei yhtään vähempänä tärkeän, tärkeänä asiana kestävyys. Viime vuosina johtuen komission aloitteista ja syvällisestä keskustelusta, jota on käyty, kestävyydestä ja muista siihen liittyvistä kysymyksistä Euroopan parlamentissa ja Euroopan neuvostossa. EU on tätä kautta pystynyt saamaan aikaan lähentymistä, vahvaa lähentymistä sen välttä tarvit, on tietty tarve energialle, uusiutuvalle energialle, uusille teknologioille ja toisaalta Tähän on pystytty liittämään kestävyys ympäristökannalta katsottuna ja erityisesti miten taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Uskon, että näin olemme saaneet aikaan sellaisen tilan, jossa molemmat tavoitteet ko- koordinoidaan oikealla tavalla, otetaan huomioon tavoitteet ja välineet, mutta myös olemme pystyneet saamaan mukaan maailman muut johtajat tässä taistelussa, kun pyritään yhdistämään kestävyys ja energia. Samanaikaisesti pyrimme kehittämään ja tämä onkin johdonmukaista ajatellen peruspilareita. Energian täytyy olla kohtuuhintaista kaikkien saatavilla, ja tässä asiassa ratkaiseva tärkeä rooli varmastikin on kilpailupolitiikalla, josta minä olen suoraan vastuussa Euroopan komissiossa, mutta en nyt ei viittaa siihen erityisemmin tässä puheenvuorossani. Puhun energiapolitiikasta, tarkastellen asiaa komission kannalta ja ajatellen myös työohjelmaamme, jonka olemme esittäneet, josta on keskusteltu Euroopan parlamentissa muutama kuukausi sitten ainoastaan. Se on kun uusi komissio alkoi toimia 10. helmikuuta tänä vuonna. Olemme ottaneet huomioon nämä periaatteet ja myös olemme ottaneet ehdotuksemme mukaan kasvustrategian tehokkaan kes, kasvustrategiaan liittyy dynaamisuutta, otetaan huomioon sosiaaliset kysymykset ja toimitaan johdonmukaisesti ajatellen kestävyyden tavoitteita ympäristön kannalta katsottuna. Tässä on kyseessä EU 2020-strategia. Seuraava ensi viikolla toivon, että se lopullisesti hyväksytään ja se saa tukea Euroopan neuvostossa kaikilta hallitusten ja valtioiden päämiehiltä EU:ssa. Viime vuosina olemme toimineet erittäin tiivisti, jotta saisimme aikaan energiapolitiikkaa Euroopassa, mutta olemme tietoisia siitä, että tähän tiiviyteen, intensiivisyyteen vielä liittyy puutteita. Sitä pitää vielä vahvistaa tulevina vuosina olemme tehneet työtä, pyrkineet kehittämään strategiaa, joka on sovitettu keski- ja pitkällä aikavälillä tarpeisiin ja tulemme konkretisoimaan tämän strategian aivan erityisesti ajatellen energiatoimintasuunnitelmaa, johon juuri viittasin, tai johon juuri viittasi kollegani Pedro Marin. Siinä käsitellään energia tehokkuustarvetta ja sitten otamme huomioon myös pitkän aikavälin suunnitelmat, jotta saamme aikaan vähähiilisen talouden 2050 mennessä niiden tavoitteiden mukaisesti, joihin globaalilla tasolla olemme ryhtyneet tai sitoutuneet. Nämä toimenpiteet yhdessä palvelevat meitä siinä, että pystymme paremmin tunnistamaan, miten meidän täytyy tulevina vuosina vastata tulevaisuuden haasteisiin. Mutta se seikka, että edessä on paljon työtä, ei tarkoita sitä, ettemme olisi Euroopan toimielimissä pystyneet tekemään työtä ja toimimaan tämänhetkisissä juridisissa puitteissa. EU ennen kuin Lissabonin sopimus tuli voimaan, sillä oli jo oikeudellinen pohja käytössä, oikeuden perusta käytössä on erittäin merkittävä sellainen. Ja nyt, niin kuin esittelijät ja raportoijat ovat todenneet, samoin valtiosihteeri, meillä on nyt uusi oikeudellinen perusta energialle, se on tullut voimaan sen jälkeen, kun Lissabonin, Lissabonin sopimuskin tuli voimaan ensimmäinen joulukuuta 2009, mutta haluan korostaa sitä seikkaa, että jopa ennen kuin Lissabonin sopimus tuli voimaan, EU pystyi kehittämään energiapolitiikkaa, joka on vahvalla pohjalla perustuen kolmeen perusperiaatteeseen, joihin viittasin se on toiminut ei vain kilpailukykykysymyksissä tai siinä, miten taataan energiatoimitusvarmuus, kestävyys, vaan pyrittiin takaamaan myös mahdollisuuksiemme rajoissa kohtuulliset hinnat energian käyttäjille, niin kuluttajille kuin teollisuudelle. Tältä kannalta katsottuna on erittäin relevanttia. En nyt puhu tässä kuitenkaan yksityiskohtaisesti. Tämä kolmas lainsäädäntöpaketti kaasun ja sähkön sisämarkkinoista, joka hyväksyttiin viime vaalikauden lopulla. Sen siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön on juuri nyt käynnissä kansallisten parlamenttien toimesta ja vir- kansallisten viranomaisten toimesta tämä lainsäädäntöön siirtäminen täytyy viedä loppuun ennen 2011 maaliskuun loppua. Näin ollen meillä on vielä yhdeksän kuukautta aikaa toteuttaa kolmas lainsäädäntöpaketti ja siirtää se kansalliseen lainsäädäntöön kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Ja meidän kannaltamme, kannaltamme katsottuna energiapolitiikan kulmakiven täytyy perustua siihen, että asianmukaisella oikealla tavalla ajoissa kunnianhimoisesti siirretään kyseinen paketti kansallisiin lainsäädäntöihin. Tämän lisäksi olemme kehittämässä niin Euroopan tasolla samoin kuin neuvottelemme globaalien kumppaneidemme kanssa toimenpidepaketista, jolla taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Tämä on kuuluisa 2020 paketti, siinä on mukana myös energiakysymykset. Meillä on tarkistettu direktiivi, joka liittyy energian tehokkuuteen äh, rakennuksissa, samoin energiatehokkuus, energian loppukäytössä ja energiapalveluissa. Kaikki nämä ovat tärkeitä välineitä, jotka on jo, jotka on jo hyväksytty ja nyt ne täytyy vain siirtää kansalliseen lainsäädäntöön konkreettisesti. ja ennen kaikkea on tärkeää niitä soveltaa myös käytännössä. Samoin on välttämätöntä kehittää kokonaisuudessaan uusiutuvien energialähteiden direktiivi äärimmäisen tärkeä kysymys. Ilman tätä emme voi saavuttaa määriteltyjä tavoitteita 20 vuoteen mennessä. Tämän kaiken lisäksi Meillä on uusi oikeudellinen perusta sopimuksessa. Tässä jo mainittiin aivan erityisesti 194 artikla perussopimuksessa. Siihen täytyy vielä lisätä se, että aivan selväsanaisesti on todiste, todettu, että me EUlla on to, toimivaltuus kriisin sattuessa 122 artiklan mukaisesti Lissabonin sopimuksessa. Näin ollen meillä on välineitä käytössä, olemme päättäneet toimintasuunnitelmista politiikosta, nyt pitää nyt alkaa soveltaa vain käytännössä. Meillä on uusia oikeudellisia perustoja, perusteita ja nyt on kyse siitä, että kaikki tarmo pannaan mahdollisimman tehokkaasti ja monissa tapauksissa tämä tarkoittaa sitä, että toimitaan mahdollisimman koordinoidulla tavalla Euroopan tasolla, jotta saadaan myös tuloksia, joihin pyrimme. Ja mitä, mihin olemme täällä parlamentissa pyrkineet, samoin komissiossa, kansallisissa parlamenteissa. Kaikki olemme hyväksyneet nämä eri toimenpiteet. Korostan aivan erityisesti sitä, kuinka tärkeää ensi vuoden maaliskuussa 2011 on saada aikaan mahdollisimman korkea tasoinen tilanne, mitä tulee kolmannen, kolmannen energiapaketin siirtoon kansalliseen lainsäädäntöön. Tässä tulemme auttamaan syventämään energiamarkkinoiden toimintaa. Tämä on avaintavoite. Monti kertomus, joka hiljattain julkaistiin muutama viikko sitten, siinä vaaditaan, että meidän pitää tarkistaa eurooppalaisia pyrkimyksiämme kunnianhimon tasoamme, jotta saadaan aikaan aidot sisämarkkinat, johon liittyy 500 miljoonaa kuluttajaa, taloutta ja niin, taloutta niin edelleen. Tässä kertomuksessa käsitellään esteitä, kesken olevia aiheita, koska pitää päästä eroon kyseisistä esteistä ja jäljellä olevista ongelmista ja ennen kaikkea energia, niin kuin täällä monet ovat enemmän on sanoneet, siinä on vielä tekemistä, että saadaan aikaan energian yhtenäismarkkinat on kesken olevia asioita, jotka liittyvät tähän vähäiseen yhteensopivuuskapasiteettiin. Sitä on vielä, löytyy vielä monilta osin EUn aluetta. Ja omalta kannaltani katsottuna on olemassa esteitä, jotka liittyvät siihen, että puuttuu toimivaltuutta miten käytetään ja sovelletaan kilpailusääntöjä entisissä monopoleissa tai valtioissa, jotka eivät käytä sääntöjen mukaisesti valtion tukia, niin kuin sopimuksessa on todettu. Siis tässä ei aina täyty säännöt, mitä tulee energian siirtoon ja toimitukseen. Mutta sisämarkkinoita ei saada aikaan yhdessä yössä, sen tiedämme jo kokemuksesta on yksi tapa edetä näillä energiamarkkinoilla. Ja tähän komissio kiinnittää sen ansaitsemaa huomiota. Kyse on alueellisesta yhteistyöstä. Alueellinen yhteistyö on sopivaa eri EU-alueiden kesken, eri valtioryhmien välillä. Tällainen alueellinen yhteistyö on jo nyt mahdollista tämänhetkisissä oikeudellisissa puitteissa ja olemme vakuuttuneita siitä, että välittömien hyötyjen lisäksi, joista, joihin energiayhteistyössä vaikutetaan suoraan, niin tämä tie on vahva väylä jota kautta, tai vahva väline, jonka kautta saadaan aikaan parempaa vauhtia ja saadaan todellakin aikaan aidot eurooppalaiset energian sisämarkkinat. Luonnollisesti eurooppalaiset sisämarkkinat energiakysymyksissä, niiden pitää toimia asianmukaisella tavalla ja tässä täytyy ottaa huomioon ulkoinen ulottuvuus toisaalta käyttäen hyväksemme kykyämme ratkaista paremmin energian toimitus EUn ulkopuolelta, onko se primäärienergiasta ja sen toimituksesta. Ja toiseksi pitää parantaa jäsenvaltioiden kapasiteettia toimia ulkoisilla markkinoilla kaikilta näkökulmilta katsottuna. Komissio tekee tiivistä työtä sen puolesta, että voitaisiin tehdä eurooppalaisemmiksi kaikkien jäsenvaltioiden edut, mitä tulee niihin suhteisiin ulkomaailmaan ja kolmansiin maihin, mitä tulee energian toimitukseen, samoin mitä tulee markkinakysymyksiin. Ja me uskomme, että uusi toimielin koneisto, jonka Lissabonin sopimus mahdollistaa ja aivan erityisesti se, että on olemassa korkea ulkopolitiikan edustaja, komission varapuheenjohtaja, Tämän takia pystymme toimimaan tehokkaammin avainkysymyksessä, joka on selvästi kuvailtu Jacques Delorsin johdannossa, jo, jonka hän kirjoitti Notre Hope-säätiön ohjesääntöön, josta täällä puhuttiin jo. Puhemies, vielä kerran kiitokset Euroopan parlamentille siitä, että ovat, olette järjestäneet tämän kokouksen eilen ja tänään. Kiitän kovasti myös kansallisten parlamenttien jäseniä siitä, että tulivat mukaan osallistumaan. Kiitän puheenjohtajavaltio Espanjaa, neuvostoa, Lissabonin sopimuksen tultua voimaan dialogi kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä ja myös muiden toimijoiden kanssa keskustelu yhteisötasolla on mahdollista. Tämän ei pidä muu, muuttua miksikään poikkeukseksi, vaan sen pitää olla säännönmukaista toimintaa. Energian kohdalla meillä on monia yhteisiä toimivaltuuksia. Näin ollen toimielinten ke- keskeinen ke- välinen keskustelu kansallisten parlamenttien kanssa osaltaan pystyy parantamaan lain, sitä ongelmaa, joka on liittynyt siihen, että ei ole että voidaan selittää paremmin kansalaisen, mitä Eurooppa tarkoittaa, mitä se tekee, mihin se pyrkii ja mikä voi sen panos olla, kun parannetaan elämä, äh, elämänlaatua kansalaisten kohdalla. Kiitoksia. Kiitokset komission varapuheenjohtajalle tästä puheenvuorosta. Muistuttaisin teitä nyt, että voitte ilmoittautua tänne sihteeristölle – mikäli haluatte puheenvuoron. Ja tämä tehdään erityisellä lomakkeella. Ja mikäli teillä on myöhemmin vielä kysymyksiä keskustelun aikana, niin voitte käyttää sinistä korttia. Käynnistämme keskustelun. Ja älkääkä unohtaa Muistuttako, että täällä on edustajia komissiosta ja neuvostosta, joten voitte esittää kysymyksiä näille kahdelle henkilölle myös ja käsitellä ajankohtaisia aiheita. Ensin puheen vuoro Signatas Balcikikselle Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Ačiū gerbiamas prezidentė, gerbiamas komisarė. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen, kollegat, kansallisten parlamenttien kollegat. Haluaisin ensin kiittää teitä kaikkia tästä erinomaisesta aloitteesta. Haluaisin kiittää komissiota, parlamenttia, Espanjaa puheenjohtajamaana – siitä, että ylipäätään otetaan esiin nämä energiaalan ongelmat ja että pyritään löytämään parhaita mahdollisia ratkaisuja näihin ongelmiin. Haluaisin kiittää kolmen työryhmän esittelijöitä hyvin ammattitaitoisista raportoineista. Nämä keskustelut tai esittelyt ovat tuoneet esiin näitä suurimpia ongelmia, joita meillä energia-analla on. Esimerkiksi se, että alueellisella tasolla saattaa olla, saattaa olla tiettyä energiaeristyneisyyttä, puutetta energian jakelusta, hinnat vaihtelevat ja että koko energiasektorilta puuttuu tällainen selkeä, kattava näkemys. Tällaiset sisäiset yhteydet Eh, eivät ole mikään helppo investoinnin kohde, mutta jos me haluamme varmistaa kilpailukyvyn, me tarvitsemme näitä sisäisiä yhteyksiä. Keskustelut ovat tuoneet esiin nämä kaikkein tärkeimmät ongelmat. Se, että puuttuu poliittista tahtoa Euroopan unionissa, eh, se tulee olemaan ehkäpä jatkossakin kaikkein suurin este, kun pyrimme luomaan yhteisiä energiamarkkinoita uudistuvat energianlähteet ja vihreät teknologiat, ne ovat kaikki asioita, eh, jotka tulevaisuudessa tulevat kärsimään nimenomaan poliittisen tahdon puutteesta. Suuria askeleita eteenpäin on tehty, kun ollaan asetettu energiaprioriteetteja ja laadittu tämä hyvin kunnianhimoinen kolmas energiapaketti. Mikäli kaikki nämä eh, oikeudelliset toimet olisi toimeenpantu, me voisimme puhua tänä päivänä hyvin paljon yksinkertaisemmista asioista ja niitä ei olisikaan edes näin paljon. Tosiasia on, että ilman suverenia energiamarkkinoita me tulemme menettämään kilpailun alalla, me tulemme myös vähentämään Euroopan unionin roolia sen ulkoisissa toimissa. Toivon mukaan yhtenäiset energiamarkkinat saadaan luotua mahdollisimman nopeasti. Meidän täytyy aloittaa yksinkertaisin askelin. Meidän tulee luoda äh, tällainen äh, kaasun Äh, kaasuryhmä, joka voisi puhua äh, unionissa ulospäin yhdellä äänellä. Meidän tulisi nähdä myös eri äh, jäsenvaltioiden intressit näissä energiakysymyksissä. Meidän tulee keskustella energiakysymyksistä jatkossa läheisessä yhteistyössä niin, että voisimme välttää mahdollisia kriisejä. Ajattelen tässä nyt esimerkiksi Meksikon lahden katastrofia, jolla tulee olemaan valtavia vaikutuksia. Ja tänä päivänä haluaisin vielä kiittää kaikkia, jotka ovat äh, olleet mukana ratkaisemassa ongelmia alueellisella tasolla. Haluaisin myös äh, kiittää liittoan äh, valtuuskuntaa, joka tuli paikalle monilukuisena. Kiitos. Kiitos. Kiitokset tästä. Ja seuraava puhuja tulee Turkin parlamentista. Van Kiran, olkaa hyvä. Dear colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Energia on olennainen osa lähes kaikkialla, kaikilla sektoreilla. Sillä on oma roolinsa oikeastaan kaikissa aspekteissa ajatellen päivittäistä elämäämme. Ilman energiaa emme voi parantaa elämänlaatua, emmekä voi saavuttaa sosiaalista taloudellista kehitystä. Tämän takia varma, kohtuuhintainen, luotettava energian toimitus on välttämätön ennakkoedellytys kestävälle kehitykselle. Mitä tulee energiantoimitusvarmuuteen, lähteiden monimuotoistaminen ja reittien monimuotoistaminen on välttämätöntä. Kansantalouksiin vaikuttaa pitkälti energian toimitusvarmuus ja sen hinta kun taas hinta ja varmuus, joka liittyy energiaan, yleensä on riippuvainen kuitenkin energian määrästä on kulutettu. Näin ollen täytyy ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta poistetaan kielteisiä vaikutuksia tästä syntyy. Kun ajatellaan suunnitelmaan, suunnitellaan tulevaa energiapolitiikkaa, pitäisi ottaa huomioon myös hiilivarannot, joita on olemassa. Ne pystyvät täyttämään 40 vuoden tarpeet ja kaasua on kuudeksi vuotta, jos ei uusia lähteitä löydetä, aitan koko maailmaa. Näin ollen uusiutuvaa energia, suuremmat investoinnit tutkimukseen, kehitykseen, uuteen, vihreään teknologiaan on välttämätöntä. Energiatehokkuus sekä tuotannossa että kulutuksessa, sen pitää olla myös avaintavoite tulevaisuuden politiikassamme. Tulevana EU-kumppanina haluaisin sanoa, että EUn energiapolitiikka, joka pyrkii vapauttamaan energian toimitusta, pyrkii suojelemaan ympäristöä, että sitä kaikkea on toteutettu menestyksekkäästi, mutta riittääkö tämä? Eikö EU tarvitse suurempaa energiaintegraatiota, että saadaan uusia markkinoita aikaan, että voidaan vahvistaa energiayhteisöä Euroopassa, jossa nyt on lähdetty liikkeelle. Tarvitaanko tukea kaikilta jäseniltä ja muilta Euroopan mailta, jotka eivät ole EU-jäseniä, vai aloitetaanko vai onko tarpeeksi, että on vain muutamat maat? Riittävätkö ne? Ja jos näin on, tarvitaanko yhteiset rajat? Puhun fyysisistä rajoista. Entä hakijamaat? Pyydetäänkö niitä mukaan tähän yhteisöön? Esimerkiksi jos Turkki on ollut yhteistyökumppani jo pitkään, kutsuttaisiinko meidät mukaan? Sitten toinen asia, koska Irakin ja Iranin öljy- ja kaasuvarannot ovat erittäin tärkeitä energiatoimitusvarmuudelle Euroopassa. Onko silloin välttämätöntä, että EU on vahvassa roolissa, pyrkii normalisoimaan suhteita näihin maihin ja pyrkii demokratisoimaan näitä maita ja kaikkia muita energiarikkaita valtioita. Lopuksi me emme yhdistä Nabucco-hanketta tai geopoliittisia ja maantieteellisiä Turkin kannanottoja jäsenyysneuvotteluihin, mutta me kuitenkin haluamme kiinnittää eurooppalaisten ystäviemme huomion siihen, olen juuri lopettamassa, silloin kun Turkin jäsenyyttä viedään loppuun. Vielä aivan viimeinen kommentti. Me emme voi ymmärtää, miksi energialuku on vieläkin auki ja kesken, vaikka ei ole mitään teknisiä tai juridisiakaan ongelmia. Kiitos time. Koitakaa pysyttäytyä tässä kol- kolmessa minuutissa. Täällä on nyt kollega, joka haluaisi esittää kysymyksen. Kreikan parlamentin kollega. Olkaa hyvä. 30 sekuntia. Only for question. Haluaisin esittää kysymyksen neuvoston edustajalle. Uskotteko, että pitkän aikavälin markkinoiden vapauttaminen, vapauttaminen johtaisi hintojen laskuun? Hiili kallistuu jatkuvasti ja hiilivoimaloista saatava energia sitä myötä kallistuu. Mutta toisaalta on niin, että maakaasu ja öljy kallistuvat ja myös uusiutuvat energialähteet vaikuttavat siten, että hinnat kallistuvat. Mutta uskotteko, että näillä toimin saataisiin lisää kilpailukykyä hintojen laskuun? Kollegat, mikäli kysymys on ihan yleisellä tasolla, eikä se ole liity puhujaan, joka on juuri puhunut, niin silloin säästäkää kysymyksenne loppuun, koska tämä ei liittynyt nyt mitenkään suoraan Turkin kollegan puheenvuoroon. Joten ensin kaikki saavat puheenvuoron, sitten tulee kysymykset ja vastaukset, ja mikäli teillä on sitten suoria äkillisiä kysymyksiä jollekin tietylle puhujalle, kolmen minuutin puhujalle, niin silloin nostakaa tämä sininen kortti. ja Silloin te kaksi kollegaa voi keskustella. Mikäli kysymys on ihan tällaisesta yleisestä kysymyksestä, kuten tämä, niin säästäkää se tänne keskustelun loppuun. Jokaisella on varmasti aikaa esittää kysymyksiä ja vastauksia. Kiitos. Seuraava puhuja Euroopan parlamentista. Kollega Oreste Rossi, olkaa hyvä. Cari colleghi, siamo quasi... Hyvät kollegat, Olemme lähestulkoon kokouksemme lopussa energiasta. Toivottavasti tästä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteydestä on ollut hyötyä. Lainsäädäntö EU-ssa myös Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan vaikuttaa meidän maihimme. Toivottavasti näiden kahden päivän aikana ollaan nyt saatu aikaan pohja yhteiselle eurooppalaiselle energiafoorumille, jota kaikki täällä toivovat. Emme voi kuitenkaan odottaa sitä, että energia ja ympäristö liittyvät toisiinsa, toisen äh, samoin kuin äh, talous ja työmaailma. Emme saa äh, lähteä liian kustannus tai liian kalliisiin toimiin, joista ei ole mitään hyötyä. Ympäristövaliokunnassa käsittelemme kevyiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästövähennyksiä ja tavoitteena olisi vähentää niitä 25 prosentilla. Ja jos tämä ehdotus menisi läpi, se vaikuttaisi 45 miljardin verran Euroopan autoteollisuuteen. 45 miljardia euroa vaikuttaisi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen maailmanlaajuisesti 0,0014 prosenttia, eli ei todella juuri mitään. Miksi nyt sitten sanon näin? Kun katsoo tietoja, joita meillä on käytössä, niin ehkä meidän pitäisi panostaa todella hyödyllisiin asioihin, kuten puhtaisiin energianlähteisiin ja sellaisiin energianlähteisiin, jotka aiheuttavat vähän hiilidioksidipäästöjä. Angela Merkel on juuri hyväksynyt leikkauksia kaikille sektoreille, mukaan lukien tutkimukseen. Vuosina 2000-2009 eniten tutkimukseen sijoitettiin juuri kriisin vuonna 2009. On selvää, että tutkimus voi tuoda lisäarvon mukanaan. Se voi parantaa tieteen eteenpäin viemistä ja näin tuoda hyötyä ympäristölle. Työryhmä kolme, johon kuuluin, toi esiin kilpailukyvyn, toimitusvarmuuden ja kestävyyden merkityksen ja olen näistä kaikista yhtä mieltä. Nämä ovat yhtenäismarkkinoiden pohjana, kun luodaan siis eurooppalaisia energiamarkkinoita. Jos näitä ei kunnioiteta, niin silloin on vaara siitä, että me voimme jäädä maailmanlaajuisten markkinoiden ulkopuolelle. Ja jos Euroopan maat ja Euroopan unionin maat ja ystävämaat eivät liittä, lyöttäydy yhteen, niin silloin ehkä tarvitsemme muiden apua. Kiitokset hyvä kollega. Ja sitten seuraavaksi Euroopan parlamentin edustaja Enciu. În primul rând, aș Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijöitämme heidän tekemästään työstä. Haluaisin kiittää myös herra Oribea, komissaari Almunia, heidän puheenvuoroistaan. Siitä, on kiitä sitä, että he tuovat tätä hankettamme. Te, kiitän myös teitä, puhemies Busek, että aloititte tämän aloitteen. Kun puhuitte tästä muutama viikko sitten Strasbourgissa, olin aika epäilevällä kannalla sen suhteen, voidaanko saavuttaa tällaista eurooppalaista energiayhteisöä, mutta nyt voin kyllä sanoa, että monet kysymyksistä, joita on tehty, niihin on myös vastattu. Ja uskon, että projektista tulee konkreettia, ei vain siksi, että se on toteutettavissa, mutta uskon myös, että se on ainoa tapa, jota kautta pystymme ratkaisemaan energiakysymyksen eu tulevaisuudessa. Nyt haluaisin keskittyä asiaan, joka näyttää erittäin tärkeältä, nimittäin sosiaalinen aspekti. Sitä ei pitäisi unohtaa. Se pitäisi pitää mielessä koko ajan, kun hanketta viedään eteenpäin. Kun halutaan yhtenäinen energia-alue, tämä edellyttää tiettyjä toimenpiteitä. Markkinoiden vapauttaminen pitäisi viedä loppuun ja pitäisi saada aikaan energianlaatuiset kantaverkot, sääntely, hintojen sääntely, sääntöjä pitäisi toteuttaa ja ryhtyä tukitoimiin kun markkinat eivät pysty asettamaan sosiaalisesti hyväksyttävää hintatasoa, erityisesti ajatellen tämänhetkistä taloudellista kriisiä. Samanaikaisesti pitäisi antaa mahdollisuus yksityisille toimijoille investoida välttämättömään infrastruktuuriin. Asiaa pitäisi lähestyä yhtenäisellä tavalla. Mitä tulee operaattoreihin ja eurooppalaisiin kansalaisiin myös, kysymys kuuluu, liittyvätkö erilaiset yritykset solidarisuuden pohjalta tähän yhteisöön? Entä sitten jäsenvaltiot, miten ne tulevat toimimaan? tulevatko ne hyväksymään, tai siis nämä yritykset, hyväksyvätkö ne jonkinlaista valvontaa eu toimielimeltä mitä tulee markkinapolitiikkaan. Yritysten pitää ymmärtää se, että malli ei voi hyväksyä minkäänlaisia poikkeuksia. Jos yritys hyväksyy kyseisenlaisen valvonnan, silloin yrityksestä tulee tavallaan persona non grata ja tämä saattaa olla etu tai haitta kyseiselle yritykselle suhteessa muihin vastaaviin yrityksiin. Minä uskon, että yritysten pitäisi ymmärtää tämä asia ja seurata periaatteita, joiden mukaisesti toimijan pitäisi antaa yhteiskunnalle ainakin niin paljon kuin on siltä itse saanut. Kansalaisten edustajina meidän pitäisi ajatella heitä ennen kaikkea. Kun puhumme tällaisesta ehdotuksesta, meidän pitäisi varmistaa, että se, mihin, mitä teemme, ei vaikuta kielteisesti sosiaaliseen ulottuvuuteen. Mitä tulee palveluihin, on aivan selvää, että palvelut tulevat paranemaan joillakin alueilla Euroopassa. Jos tämä, tällä hetkellä näemme historiallisia eroja, puutteita, infrastruktuurin puutetta, puuttuu eri lähteitä energiavalikoimasta, joten palveluita pitää pystyä tarjoamaan kohtuuhintaan kaikille kansalaisille ja mikäli vain mahdollista pitäisi pyrkiä myös alentamaan hintoja optimoimalla markkinatoimintaa laatuhinta suhteen pitäisi olla kestävällä pohjalla. Uh, Puhuitte jo liian kauan. Kiitokset sitten Ruotsin eduskunnasta. Bulund, olkaa hyvä. Tack så mycket, Kiitokset puhemies. Kiitokset monista hyvistä puheenvuoroista. Ruotsin näkökulmasta on erittäin tärkeää, että Eurooppa ei odota tärkeiden investointien kohdalla. Kaikki ne voimalat, mitä tänä päivänä rakennetaan, ne tulevat olemaan käytössä vielä vuonna 2050 ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että nyt jo panostamme niihin energiamuotoihin, jotka ovat kestäviä, nimittäin auto, tuuli, vesi ja bioenergia. Meidän täytyy yhteisesti Euroopassa investoida myös sähköverkkoihin, jotka liittävät yhteen uudistuvaa energiatuotantoa eri Euroopan maissa. Ruotsi, jota minä edustan, on sitä onnellisessa asemassa, että meillä on suuria uudistuvia energiavoimavaroja, joista me mielellämme annamme osamme muulle Euroopalle. Mutta silloin vaaditaan sitä, että sähköverkkoja rakennetaan, laajennetaan ja parannetaan. Paremmat sähköverkot ja yhteydet eh, maiden kesken johtavat siihen, että voidaan tasapainottaa näitä uudistuvia energiamuotoja keskenään. Ruotsi voi viedä sähköä silloin, kun tuulee tarpeeksi Ruotsissa, mutta sitten taas tuoda Ruotsiin energiaa silloin, kun tuotanto on suurta muissa maissa, mutta Ruotsissa pienempää. Eurooppalaiset investoinnit sähköverkkoihin, niiden tulisi perustua siihen, että saataisiin aikaan eurooppalainen superverkko, joka yhdistäisi koko Euroopan verkot. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja varoittaa siitä, että lähdetään laajentamaan ydinvoiman rakentamista Euroopassa. Ydinvoima ei ole voinut todistaa olevansa kilpailukykyinen niiden voimaloiden kanssa, joita nyt rakennetaan, ja ydinvoimassa on paljon ratkaisemattomia ongelmia. Jos tapahtuu onnettomuus jossain eurooppalaisessa maassa ydinvoimalassa, niin se vaikuttaa kaikkien maiden tilanteeseen. Toinen ongelma on radioaktiivinen jäte, eikä yksikään maa ole vielä löytänyt ratkaisua sen loppusijoitukselle. Sen vuoksi olisi parempi kehittää kehittyvää energiaa. Mitä tulee tutkimukseen, meidän mielestämme pitäisi siirtää voimavaroja uudistuville energialajeille ja niiden kehittämiselle. Euroopan energiayhteistyötä tulisi keskittää siihen, että luodaan tällainen superverkko, jolla voitaisiin yhdistää uudistuvan energian tuotanto koko Euroopassa. E, Kiitos. Kiitokset teidän kannostanne. Sitten sitten Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja herra Marino Uribe, hyvät kollegat, niin kuin muutkin, me tarvitsemme, olen myös tämä, että tarvitsemme todellista energiapolitiikkaa ja myös kunnolliset sisämarkkinat energialle. Viime kriisi tästä kyllä hyvin muistuttaa se, että taataan energiatoimitusvarmuus. Sehän tarkoittaa samaa kuin riippumattomuus energiakysymyksissä. Tämä on aivan ratkaiseva asia. Ilman tämä taku, varmuus voidaan taata vasta sitten, kun olemme varmistaneet kaksi asiaa sisä, sisäiset ja ulkoiset ongelmat. Mitä tulee sisäisiin kysymyksiin, meidän pitää toimia niin, että jäsenvaltiot ymmärtävät, että pitää kohdata politiikkoja ja unohtaa kansalliset eh, kiistat. Parempaa koordinaatiota tarvitaan ja pitää kiinnittää enemmän enemmän huomiota alueelliseen yhteensopivuuteen. Tätä kautta voidaan varmistaa todellinen monimuotoistaminen toimituslähteissä ja energialähteissä, jotta toimitaan koordinoidulla tavalla. Pitää vahvistaa yhteistyötä, koska tätä kautta voimme parantaa toimintaamme. Meidän pitää tässä mielessä käyttää hyväksemme kansallisia parlamentteja ja tuo yhteistyötä, jota käydään ja näin voidaan toimia vieläkin johdonmukaisemmin ajatellen hyväksytä lainsäädäntöä, miten se täytäntöönpannaan tehokkaasti jäsenvaltiotasolla. Mitä tulee ulkoisiin kysymyksiin, on tärkeää ottaa huomioon toisaalta monenkeskiset suhteet ja kahdenkeskiset suhteet, mutta ennen kaikkea tarvitsemme todellista energiaulkopolitiikkaa. Catherine Ashton on tässä ratkaisevassa roolissa, koska hänen pitää tarttua tilaisuuteen, joka hänelle tänään myönnetään, jotta eurooppalainen ulkosuhdehallinto tulee siksi elimeksi, jossa, jossa se on suunniteltu. Ja sen pitää viedä eteenpäin myös yhteistä energiapolitiikkaa. Meidän pitää määritellä yhteisiä tavoitteita, yhteisiä keinoja, jotta saavutamme tavoitteet on kyseistä jäsenvaltiosta, tai toiminta jäsenvaltiosta kesken eikä vain jäsenvaltiotasolla. Haluaisin kiinnittää huomiota myös Tonavan strategian. Siihen liittyy se erityispiirre, että tässä se kattaa jäsenvaltiot että kolmannet valtiot jäsenvaltiolla on strateginen asema, meidän pitää ottaa se huomioon. Luonnollisesti me emme myöskään voi olla utopisteja. On, ei voida kuvitella, että jäsenvaltiot luopuvat erityissuhteista joidenkin kolmansien maiden kanssa, mutta nämä keskisten, näiden kahdenkeskisten suhteiden ei pidä estää sitä, että kehitetään hyvin yhteistä energiapolitiikkaa. Tähän me kaikki haluamme. Tässä meidän täytyy saada mustaa valkoiselle sopimuksen muodossa yhteisiä konkreettisia sääntöjä, pitää varmistaa energiatoimitusvarmuus ja energian siirtoverkot. Haluaisin vielä kiittää tästä aloitteesta järjestää parlamenttien välinen tapaaminen eilen ja tänään koska juuri kansallisten parlamentin kollegojen kanssa voimme ottaa uuden askeleen eteenpäin kohti sitä, mitä kaikki haluamme. Haluamme yhteistä politiikkaa, joka on selkeästi määritelty. Kiitoksia. Bardzo dziękuję koleżance za wypowiedź. Sydämelliset kiitokset tästä. Haluaisin jälleen muistuttaa teitä siitä, että meillä on täällä EUn kansalainen seuraamassa meidän keskusteluamme. Meillä on Europe Watch ja muita ryhmiä täällä koko Euroopasta, jotka joita Euroopan eh, parlamentin edustajat kutsuvat tänne omilta alueeltaan. Täällä jokaisessa ryhmässä saattaa olla 340 ihmistä. Ja he nimenomaan seuraavat meidän keskusteluitaan ja siitä me heitä kiitämme. Seuraava puhuja on eh, Puolan Seimistä Tiskviec. Herra eh, puhemies, arvoisat jäsenet, minä puheenvuorossani ajattelin käsitellä kahta peruskysymystä ja ongelmaa energia-alalla. Kysymys on ö, hyvin tärkeistä asioista. Ensinnäkin kysymys on jätteistä ja toiseksi energiatehokkuudesta. Te mainitsitte aikaisemmin, että itse hierarkia on tärkeää meidän työssämme ja että äh, jätettä tulisi käyttää energian tuottamiseen. Tätä pitäisi hyödyntää paremmin Euroopassa ja meidän tulisi investoida äh, uudelleen hyödyntämislaitoksi jätteiden käyttöön, niin että esimerkiksi voisimme polttaa jätteitä tehokkaammalla tavalla. Mutta emme oikein tiedä, miltä investoimishierarkia sitten näyttäisi, kun toteutetaan tällaisia panostuksia. Toisekseen minulla on hyvin konkreettinen kysymys. Eli millä tavalla meidän tulisi toimia lähipäätösperiaatteen kannalta, mitä tulee jätteisiin. Meidän täytyy voida hyödyntää näitä voimavaroja energiassa. Tässä on kysymys erilaisista asioista, joita voidaan saavuttaa esimerkiksi jätteiden polton kautta, mutta jäte, jätteiden käsitellään usein vaarallisella tavalla, myös rajat ylittävästi, ja se ei ole hyvä asia energiatehokkuudelle. Ja sen vuoksi meidän tulisi priorisoida energiatehokkuutta. Kiitos. Kiitokset tästä puheenvuorosta. Ja seuraava puhuja on Irlannin parlamentista Kaveni. Thank you, chair. Um, I'd like to make... Kiitoksia puhemies. Haluaisin kommentoida energian varmuutta ja vielä korostaa sekä komissiolle että neuvostolle sitä seikkaa, että yhteensopivuuden merkitystä ei pidä aliarvioida, vaikkakin tunnustan, että lähes 4 miljardia euroa on sidottu viime vuonna ja tänä vuonna sekä maakaasun ja sähkön yhteen liittämisellä tarvitsemme vielä paljon enemmän tulevaisuudessa. Jos pienet maat, kuten Irlanti, joka aikoo viedä uusiutuvaa energiaa EU-hun. Jotta tämä kaikki voi toteutua, niin sitten tarvitsemme paljon suurempaa yhteensopivuutta, joten tässä, jotta tässä onnistutaan. Ja avainkysymys, joka liittyy uusiutuvan energian ja yhteensopivuuteen, meidän pitää kollektiivisesti saada aikaan tiekartta energiapolitiikan kehityksessä tulevaisuudessa. Meidän pitää sallia se, että maat kehittyvät silloin, kun niillä on kilpailuetu, jota kehittävät. On kyse sitten heidän ilmastosta, poliittisesta hyväksymisestä, mitä tulee ydinvoimaan tai ei, niin kuin omassa maassani on tilanne. Mutta avainkysymys on kuitenkin se, että maiden pitää voida tehdä sitä, mihin parhaiten pystyvät. Ja sitten niiden pitää voida jakaa tätä voimavaraa yhteismarkkinoilla joka koskee puolta miljardia ihmistä. Ja näin ei tapahdu tällä hetkellä. Meidän pitää paljon kunnianhimoisemmin pyrkiä yhteensopivuuteen ja auttaa yhteisrahoittamaan tällaisia yhteyskohtia, jotka hyödyttävät koko unionia. En voi tätä tarpeeksi korostaa ja tämä johtaa minut käsitteeseen, jota on kehitelty siitä lähtien ainakin, kun olin itse täällä parlamentin jäsenen neljä viisi vuotta sitten nimittäin offshore supergrid, tällainen superkantaverkko. Maat, jotka ovat tehneet yhteistyötä kahdenkeskisellä pohjalla ja monenkeskisellä pohjalla, ovat kehittäneet tällaista offshore mm, tuulienergiaa silloin, milloin tuuli on voimakkaimmillaan. Ja tässä tarvitaan neuvoston apua, koska mikään maa ei tällaista yksin pysty rahoittamaan ja haluaisin komission kommentoivan tätä hanketta. Mitä tulee kilpailukykyyn? Hyväksyn se, mitä komissio sanoi. On sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät entisiin monopoleihin, valtioomisteisiin, energiayrityksiin, jotka edelleenkin toimivat ja hallinnoivat verkostoja, siirto- ja verkkoja ja tuottavat energiaa. Mitä komissio tekee, jotta todellakin autettaisiin ja helpotettaisiin kilpailua? Ja lopuksi vielä kommentti biopolttoaineista Jokainen maa tällä hetkellä omani mukaan lukien on kehittämässä oman tyyppistä politiikkaa ja lainsäädäntöä myös biopolttoaineista. Meillä on biopolttoainevelvoite tämän vuoden heinäkuun ensimmäistä eteenpäin, se on myönteistä, mutta eri maat Euroopassa täytäntöönpanevat erilaisia tariffijärjestelmiä, jotka tukisivat biopolttoaineiden äh, kotimaista tuotantoa, ja siinä toimitaan kyllä yhteismarkkinoiden periaatteita vastaan, ja haluaisinkin kysyä komissiolta ja neuvostolta niiden kantoja. Kiitos. Dziękuję za e, Kiitos. Sitten Salevska puolesta. Minä haluaisin e, jatkaa tästä, mitä Irlannin kollega sanoi. Me olemme usein samaa mieltä, mutta me ehkäpä painottamme eh, enemmän eh, sitä, mikä, mikä tavallaan häiritsee poliittista kehitystä. Se on tavallaan hyvä, koska silloinhan me tiedämme, minkä parissa meidän tulee työskennellä yhteisessä strategiassamme. Mitä tulee uudistuviin energioihin, eihän kysymys ole ainoastaan ympäristöstä, vaan myös meidän poliittisista tavoitteistamme. Ennen kaikkea äh, energia on erittäin tärkeää. Sehän on perustavalla tuoleva kysymys kaikille. Jos äh, on totta, että joustavuuden puute eri maissa, kun yritetään saavuttaa ilmastotavoitteet, äh, johtaa siihen, että meidän on vaikea huolehtia energiantuotannosta. Emmekä me silloin tule saavuttamaan näitä ilmastotavoitteita hyvällä tavalla emmekä me liioin äh, tule toimeen omillamme. Työryhmässä kolme me käsittelimme juuri tätä keskusteluissamme. Sanoimme, että meidän on ratkaistava nämä energiakysymykset eri maissa ja alueilla, kuten irlantilainen kollega sanoi. Mutta silloin meidän täytyy ottaa huomioon myös ne eri olosuhteet, mitä meillä on esimerkiksi tuulin voiman ja aurinkovoiman suhteen, mahdollisuuksien suhteen. Meidän tulee painottaa näitä uudistuvia energialähteitä, mutta se ei ole helppoa. Sen vuoksi meidän täytyy tuoda esiin se, että meillä on tietty vastuu ja meidän tulee myös taata investoinnit uudistuvaan energiaan. Ja että tämä kaikki tapahtuu solidaarisella tavalla, varsinkin nyt kriisin aikoina se on erityisen tärkeää. Kiitokset tästä puheenvuorosta ja seuraava puhuja on äh, Italian senaatista Flutero, olkaa hyvä. Presidente. Kiitos puhemies. Kuuntelin nämä kolme esitystä ja erityisesti kuuntelin työryhmä kolmosen esitystä. Siihen haluaisinkin ottaa nyt kantaa. Olen yhtä mieltä niistä arvioista, joita tässä on tehty kilpailu kyvystä ja turvallisuudesta, näin kahdesta ensimmäisestä pilarista. Mutta kuten jo eilen työryhmässä sanoin, olen hieman huolestunut äh, siitä, kuinka liikaa keskitytään kestävyydessä arvioimaan ainoastaan äh, hiilidioksidipäästöjen vähyyttä. Ja mietin, onko Eurooppa todella näin vakuutunut siitä, että näin pieni hiilidioksidipäästömäärä pelkästään ähm, vaikuttaisi näin voimakkaasti ilmastonmuutokseen. Mielestäni pitäisi pohtia myös kemiallisten jäänteiden äh, kriteeri. Ne aiheuttavat suurta haittaa ihmisille ja ympäristölle. Mielestäni hiilidioksidipäästöt yliarvioidaan ja kemialliset päästöt ja niiden merkitys taas aliarvioidaan. Ja siksi pyydän, että kolmanteen kestävyyden pilariin lisättäisiin kemiallis-fyysiset päästöt energiantuotannossa. Toinen lyhyt kritiikin aihe mielestäni liittyy siihen, mitä esittelijä Lopez sanoi siitä, että tulevaisuudessa tärkeä energian lähde on energian säästö, kyllä. Mutta tässä on tärkeää käyttää oikeita sanoja. Säästö voisi tarkoittaa myös sitä, että sammutamme valot ja tuotantokoneistomme. Meidän täytyy lisätä tuotantoamme, olla kilpailukykyisempiä, mutta niin, että energiaa käytetään tehokkaammin. Se on eri asia kuin säästö. Ja viimeinen kysymys, jonka haluaisin ottaa vielä esiin, tulikin jo edellisissä puheenvuoroissa käsittelyyn. Eli se, että kun pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä, niin meidän täytyy muistaa se, että kun vähennämme näitä päästöjä, niin kilpailukykymme heikkenee. Ja vielä aivan lopuksi pitää korostaa sitä, että Euroopan unionin täytyy siirtyä sähkön tuotantoon tällaisena perustekijänä, koska se voi parantaa koko kilpailukykyä. Kiitokset tästä puheenvuorosta ja sitten seuraavaksi Puolasta Wittbrod, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä olin mukana valmistelukunnassa ja muistan, miten tärkeää meille oli ottaa esiin kysymykset siitä, että EU pitäisi tulla lähemmäksi kansalaisiaan ja käsitellä myös energiakysymyksiä, joten kiitän siitä mahdollisuudesta, että voimme jälleen keskustella yhdessä näistä kysymyksistä täällä. Samanaikaisesti voimme myös puhua siitä, millä tavalla me rakennamme ja laajennamme eurooppalaista energiayhteisöä ja ratkaisemme ne kysymykset, jotka on ratkaistava, jotta me kykenemme toimimaan solidaarisella tavalla yhdessä. Olemme puhuneet erityisistä perspektiiveistä, pitkän aikavälin näkökulmasta, siitä mikä liittyy uusiin energialähteisiin, erilaisten varastointimahdollisuuksien yhteen viemiseen ja niin edelleen. Ja samanaikaisesti meidän täytyy myös suojella ympäristöä. Kysymys on myös siitä, että me kykenemme toimimaan nopeasti, eli kykenemme valvomaan ja reagoimaan välittömästi, kun syntyy uhkaavia tilanteita liittyen energiavarmuuteen. Ja haluaisinkin esittää kysymyksen vieraallemme ministerille, Espanjan ministerille Martin, Marin Uribelle, samoin kuin äh, Joakim Almunialle komissiosta. Minä lähden tässä Lissabonin sopimuksen pohjalta ja kysymys kuuluukin, että nämä so- säännöt, mitä meillä on perustamissopimuksessa, riittävätkö ne? Eilen ensimmäisten kokousten aikana äh, Busek, puhemies Busek puhui siitä, että meillä pitäisi ehkä palla enemmän oikeuksia äh, liittyen toimiimme. Asiantuntijat puhuivat erityisesti energiasopimuksesta, jonkinnäköisestä tästä mini-energiasopimuksesta, omasta sellaisesta. Tämä olisi ehkä mahdollisuus syventää tätä yhteistyötä ja luoda vahvempi eurooppalainen energiayhteisö. Mutta sitten tässä on aistittavissa tiettyä pelkoakin. Joku täällä sanoi, että saattaa syntyä ongelmia, kun toimeenpanemme näitä sopimuksia. Ja meillä oli ongelmia Lissabonin sopimuksen toimeenpanossa, joten ehkäpä tulisi ongelmia, jos olisi vielä yksi sopimus. Mitä mieltä te olette siitä, että me tarvitsisimme uuden tällaisen perustamissopimuksen, energiaperustamissopimuksen, uusia sääntöjä? Eihän tietenkään ole tärkeää vain, että meillä on sääntöjä ja asiakirjoja, vaan kaikkein tärkeintä on se, että on tahto ja halu toimeenpanna ja toteuttaa ne. Meillä on ollut usein fantastisia sääntöjä ja asiakirjaa, mutta miten se toimii sitten käytännössä? Kiitokset tästä puheenvuorosta. Ja sitten se Puanjo Ranskasta. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Tässä olemme kuulleet erittäin hienoja puheenvuoroja asiantuntijoita, joita olette kutsuneet paikalle. Eilen myös. Eilen kuulimme eri yhteistyömuodoista, vahvistusta yhteistyöstä, yhteisillä energiayhteisössä, vaan Schengenin tyyppisen, tyyppiseltä pohjalta. Tästä muistuttikin äh, vielä Giestä ja mahdollisesta uudesta sopimuksesta. Olemme arvostaneet kovasti näitä eri puheenvuoroja niin työryhmissä kuin neuvoston ja komission puheenvuoroja myös. Tilanteet vaihtelevat maasta toiseen eikä pidä sulkea pois minkään tyyppistä energiaa. Pitää suosia vähähiilistä energiaa, uusiutuvia energiaa, myös ydinenergiaa ilman, että unohdetaan hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. Tämä saa minut seuraavaksi tarttumaan näihin kolmeen pilariin, joista on muistettu kestävyys, johon liittyy näkemys vähähiilistä energiasta, energian toimitusvarmuus, johon liittyy yhteensopivuus josta paljon on keskusteltu sekä eilen että tänään. Kilpailukyky tietenkin on tärkeä asia ja samoin seurattavuus ajatellen niin kuluttajaa kuin yrityksiäkin keski- ja pitkällä aikavälillä. Ja olemmekin samaa mieltä jaetusta politiikasta, siitä, että panemme yhteen uusiut, uudet teknologiat, otamme huomioon kaikki eri energialähteet, mutta myös varastointi on tärkeä. Ehkä siitä ei ole tarpeeksi puhuttu vielä, koska uskon, että kun on resursseja tehokkaalle varastoinnille Euroopassa, silloin olemme paremmassa asemassa kuin muut. Eikä pidä mielestäni unohtaa sitäkään, että tässä ei ole vielä ollenkaan käsitelty sitä, että tietyn tyyppinen energia täytyy olla hyväksyttävää kansalaisen ympäristökysymysten kannalta. Tilanteet vaihtelevat todellakin maassa toiseen, mutta eikä meidän pidä ohittaa yhtään aspektia näissä kysymyksissä. Ja lopuksi, puhemies, olen sitä mieltä, että energian hallinta on paras tae siitä, että syntyy vähemmän sellaista energiaa, kun syntyy ilmastonmuutosta ja kasvu, kasvihuonekaasuja. Energiakriisi on tärkeä kysymys ottaa huomioon. Mitä tulee sitten kilpailukykyyn, Ranska tällä, tällä hetkellä on käsittämässä sitä kolmatta pakettia kaikkine erityispiirteineen ja haluaisin tarttua vielä siihen, mitä herra Uribe äsken sanoi. Nimittäin kyse on enemmän rahoituksesta kuin juridisista välineistä – nyt olen päätynyt tähän kysymykseen, rahoituksen, markkinat, julkinen rahoitus, minkä tyyppistä rahoituksesta olisi kyse. Näitä kysymyksiä haluaisin esittää herra Uribelle, koska tämä on ratkaisevan tärkeä asia, vieläkin tärkeämpi kuin juridiset välineet. Herra puhemies Busek, kiitoksia tämän kokouksen järjestämisestä. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoista. Dziękuję, dziękuję koledze za... Kiitokset tästä puheenvuorosta. Sitten Liettuan parlamentista Stankiewicz, olkaa hyvä. Oju, pone presidente. Musu vakar ir šios... Kiitos. Eilinen ja tämänpäiväinen keskustelu on painottanut e, nimenomaan poliittisen tahdon puutetta luoda yhteiset eurooppalaiset energiamarkkinat ja energiapolitiikka. Puhemies Busek on esittänyt aikataulua tavoitteena kerätä poliittista tahtoa, jotta voitaisiin tehdä Euroopasta todellinen ja toimiva energiayhteisö. Ja tässä kokouksessa on nyt sitten asetettu tavoitteita tälle yhteisölle. Yhteiset energiamarkkinat, yhteinen energiapolitiikka ja yhteinen energiavarmuus. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat lähettäneet edustajansa tähän tapaamiseen ja heidän täytyy olla tämän poliittisen tahdon käynnistäjän. Liettuan valtuuskunta tukee tämän ehdotetun energiayhteisön tavoitteita ja me toivoisimme, että tämä tapaaminen ja kokous lähettäisi eteenpäin selkeän poliittisen viestin tästä aikataulusta. Kiitos. E, Kiitos.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 ei varmaan ole tarpeen toistaa, että jokainen maa yrittää ratkaista energian lähdevalikoimansa niin, että jotenkin antaisi panoksensa tähän kokonaisponnistukseen, jonka, jossa pyritään vähentämään globaalia ilmaston lämpenemistä ja pyritään käyttämään resursseja mahdollisimman hyvin. Sekin tasavalta tai ei ole kovinkaan hyvässä tilanteessa, mitä tulee uusiutuviin energialähteisiin. Meillä ei ole kovinkaan paljon merta, ei tuulta eikä tarpeeksi auringonvaloakaan. Ja alueemme ei ole tarpeeksi suuri, jotta olisi paljon biomassa resursseja. Ja tämän takia olemme pohtineet sitä, että käyttäisimme ydinenergiaa teknologiana, joka on hiiletöntä ja se voi vähentää päästöjä. Olinkin hämmästynyt, kun kuulin, mitä herra Woning Ruotsista sanoi. Tällä maallahan on paljon kokemusta erilaisista teknologi- teknologioista ja ydinreaktoreista. Ja olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi yrittää pelotella ihmisiä ydinenergisillä kannanotolla. Mielestäni tämä ei ole kovinkaan korrektia. Mielestäni ne, jotka eivät usko ydinenergian hyötyihin, herättävät epäilyksiä tavallaan koko ilmaston lämpenemisestä, koska emme voi kieltäytyä teknologioilta, jotka huomattavallakin tavalla voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä. Joten kun taistelemme ilmastonmuutosta vastaan, se ei ole vakavissaan tehtyä taistelua, jos tällaisia kommentteja kuulee. Kiitokset tästä. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, jos teillä nyt on kysymyksiä, niin nostakaapa sininen kortti ilmaan. Kreikan edustajahan esitti jo kommentin ja kysymyksen, ja jos teillä on kysymyksiä, niin voitte esittää nopeita tällaisia seurantakysymyksiä. Olkaa hyvä. Sieltä niin, olkaa hyvä. Puoli minuuttia. un'integrazione e una domanda rispetto a... Tästä integraatiosta ja siitä, mitä Frutero totesi. Eurooppa on entistä enemmän sisämarkkina-alue, me siirrymme direktiivistä säädöksiin ja meidän täytyy päästä energiayhteistyössä myös pidemmälle. Siksi pohdinkin, miksi hiilidioksidi päästöarvioidessamme emme ottaisi käyttöön per henki päästömäärää. Tämä olisi paljon selkeämpi tapa käsitellä tätä ja tässä katettaisiin todella kaikki Euroopan unionin 500 miljoonaa kansalaista, jotka voisivat näin osallistua tähän kestävyyden kehittämiseen. Kiitos. Voisitte myös kertoa, kuka te olette aina, koska en nähnyt nimeänne. Roberto Tortoli. Roberto Tortoli, Italian parlamentin edustajan huoneesta. Thank you. Kiitos, kiitos. Ja sieltä rouva, olkaa hyvä. Tack så mycket. Kiitos. Olen äh, Cecilia Tentti. Minä edustan Ruotsin eduskuntaa. Tämä on lähinnä kommentti aikaisemmalle puhujalle. Nimittäin se, että Ruotsin kanta, mitä tulee ydinvoimaan, se ei ole selvää. 17. kesäkuuta meillä on äänestys eduskunnassamme ja ehdotus on se, että jatkamme ydinvoiman rakentamista ja rakennammekin uutta ydinvoimaa. Tämä osoittaa, että kollegani Bulin Bullun ja minä eh, samasta maasta, eli samoissa maissakin ollaan eri mieltä esimerkiksi siitä, mihin energialähteeseen tulevaisuudessa panostetaan. Mutta ydinvoima on ihan ehdottomasti vaihtoehto myös Ruotsille. Uh, thank you very much, madam. Kiitos. Sitten sieltä seuraava. Euh, Philippe Tourtelier, député euh, français. Ranskan parlamentista herra Tourtelier. Kiitoksia puhemies. Kun näkee, missä määrin jäsenvaltiolla on painoarvoa, mitä tulee energiaa äh, lähteisiin, niin eikö nyt pitäisi pyrkiä harmonisoimaan verokysymyksiä, koska vaikkakin infrastruktuurit saataisiin aikaan, vieläkin törmättäisiin juuri tähän kysymykseen, että, joka estää todelliset energiamarkkinat. Thank you much for your question. Kiitokset tästä kysymyksestä. Sitten seuraavia kysymyksiä. Sieltä, rouva. Christiane Brunner, Österreichisch. Christiane Brunner Itävallan parlamentista. Minulla olisi kysymys niille, jotka pitävät ydinvoimaa ilmastonmuutoksen ratkaisuna. Kuinka kauan uskotte, että ydinvoima jatkossakin on tämänkaltainen ratkaisu? Siis esimerkiksi kuinka, kuinka monen vuosikymmenen ajan ja onko teistä järkevää investoida tällaisen teknologian tai kenties johonkin sellaisen teknologian, joka voisi olla hyödyllinen pidempään. Ja jätetään tässä nyt periaatekysymykset sivuun. E, dziękuję bardzo. Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Could be also question to, to the colleagues in the hall, of course voitte esittää kysymyksiä myös äh, kesken, keskuudessanne. Sieltä niin. Казвам се Никола Белишки от парламента в България. Бих искал да задам следния въпрос. Смя... Bulgarista haluan sitä seuraavanlaisen kysymyksen. Oletteko te sitä mieltä, että kun saadaan aikaan yhteiset energiaverkot ja on vapautettu markkinat ja sen jälkeen kun on otettu käyttöön uusiutuvat energialähteet, meidän pitäisi silloin pohtia myös muita resursseja, jotka voisivat tavallaan mahdollistaa tästä korvaavaa kapasiteettia silloin, kun il- tuulipuistot eivät pysty toimimaan. Kiitoksia. Thank you. Next colleague. Sitten seuraava kollega. Thank you. Um, danke, Herr Präsident. Rainer Wittmann, Parlament. Rainer Wittmann, Itävallan parlamentista. Jatkan siitä, mitä toinen itävaltalainen sanoi. Kyse on nyt siis niistä rahoista, joita ö, sijoitetaan tai investoidaan ydinenergiaan euroatomin puitteissa. Aikooko komissio todella sen mukaan, mitä täälläkin on nyt puhuttu, niin käyttää saman tai vastaavan se summan eli miljardin myös uusiutuviin energianlähteisiin? Thank you very much. Uh, Kiitokset kollegat. Täällä oli nyt uh, kysymyksiä liittyen ydinvoimaloihin, jotka oikeastaan esitettiin teille kaikille. Haluaako joku vastata? Olkaa hyvä. Ydinvoimaa kysymyksistä, onko se tehokasta, kauanko siihen tulisi investoida. Ja vastaus saa olla minuutin. No, pikemminkin ehkä haluaisin esittää vielä kysymyksen ruotsalaiselle. Miten aiotaan lämmittää maailmaa sitten, jos kaikki fossiilisten polttoaineiden laitokset ja ydinenergia, ydinvoimalaitokset suljetaan? Mitä sitten tehdään? Well, uh, colleagues, No niin, kollegat. Tämä ydinvoimakeskustelu on hyvin mielenkiintoinen. Ja jokainen jäsenvaltiohan itse päättää, minkä laista energiaa, miksiä se käyttää. Me tiedämme, mitä kannustimia meillä on. Ja minkälaisia välttämättömyyksiä on huomioitava esimerkiksi ympäristön suojelun suhteen, ei ainoastaan ilmasto lämpeneminen, vaan ympäristö yleisesti, jäät, jätteet ja niin edelleen. Ehkä meidän ei nyt tulisi keskittyä tänään vain tähän yhteen erityiseen kysymykseen. Jättäkäämme se jäsenvaltioille tänään ehkäpä se on paras ratkaisu niin. Ja nyt antaisin puheenvuoron. Ei ydinvoimaan, vai teillä on ihan muu kysymys, olkaa hyvä. Yeah, yeah. Please, yeah, yeah, please, yeah, take a floor. No, sir, sorry, I just wanted to express... Halusin vain ilmaista, että olen täysin samaa mieltä siitä, mitä ehdotitte. Siinä kaikki. Okay, thank you, thank you. Selvä. Äh, Minäkin haluaisin ilmaista, että olen yhtä mieltä tästä huomiosta, mutta minulla olisi kuitenkin vielä kysymys erästä aiheesta, jonka haluaisin ottaa esiin. Jos käymme tätä keskustelua, niin meidän täytyy ottaa huomioon myös mahdolliset ongelman ratkaisut. Ja näyttäisi, että meillä on konsensus siitä, että tärkeä ratkaisun osa ovat juuri uusiutuvat luonnonvarat. Tästä ei ole epäilystäkään. Kuitenkin äh, biomassan lukuun ottamatta, siihen liittyy muita ongelmia, niin äh, uusiutuvaan liittyy kaksi perustavanlaatuista ongelmaa. Ensinnäkin äh, varastointiongelma. Jos haluamme saada aikaan, aikaan entistä enemmän energiaa uusiutuvilla energiamuodoilla, niin silloin tärkeää on parantaa varastointia ja vesivoimaa, sillä on tärkeä rooli. Ja toiseksi tähän voi liittyä, siis vesivoimaan tiettyjä riskejä. Onneksi viime vuosina näin ei ole ollut, mutta tiedämme kyllä, mitä vesivoiman voi liittyä esimerkiksi, kun sattuu suuri maanjäristys. Ja sitten äh, sähkön keskittyminen. Ja kuten eilen jo totesimme, niin äh, sähkö on ainoastaan yksi pieni osa tätä energiakysymystä ja muut ovat polttoaineet. Mutta nämä halusin ottaa vielä tässä esiin. No niin, kiitokset kiitos kollegat. Nämä olivat vielä viimeiset kysymykset ja huomiot ennen loppupuheenvuoroja. Arvoisat äh, vieraat, ensin Marin Uribe, esittää edustaa neuvostoa ja puheenjohtaja maata. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia kaikille näistä puheenvuoroista. Äärimmäisen kiinnostavaa ja rakentavaa keskustelua on käyty aiheena Euroopan energiapolitiikka. Haluaisin esittää lyhyitä kommentteja kommenttia tähän lopuksi. Ensin äh, on selvästi käynyt ilmi, että tunnetaan huolta energian toimitusvarmuudesta. Se on looginenkin huolenaihe. Se ei ole mikään uusi ongelma EU-ssa. Perinteisesti me olemme pystyneet olemme erittäin riippuvaisia 60 prosenttia koko EU:ssa ja monissa maissa vielä riippuvuus ylittää tämän aina 80 prosentin saakka ja konkreettisesti joissakin kysymyksiä, kuten kaasun kohdalla. Ja riippuvaisuuskysymystä täällä on hyvin kuvattu, viitattu tähän vuotiseen kaasun toimituskriisin, joka kiinnitti kaikkien maiden huomiota ja osoitti todellakin, kuinka riippuvaisia voidaan olla yhdestä ainoasta toimitasta. Ja näin on siis useimmissa EU-maissa mitä tulee maakaasuun, ollaan riippu, jos ollaan yli 50 prosenttisesti riippuvaisia, se on ole vain potentiaalinen ongelma, vaan se voi olla varsin realistinenkin ongelma. Yksi reaktio, vastaus olisi se, että luodaan todelliset sisämarkkinat. Tätä kautta voimme monimuotoistaa toimituslähteitä ja reitteitä. On tietysti totta, että riippuvuus monien jäsenvaltion kohdalla on 80 prosenttia mutta jopa 100 prosenttia ollaan riippuvaisia yhdestä ainoasta toimittajasta. Sekin on totta, että kun suhteutetaan luvut Euroopan tasolle, tämä on todellakin huolestuttavaa. Tämä on ensimmäinen vastaus. Muitakin vastau- muita vastauksia löytyy kotimaista energiatoimituksesta, uusiutuva energia ja samoin energiatehokkuus on tärkeä kysymys, siihen puutun vielä myöhemmin. Puheenjohtajavaltio Espanjalle yksi selkeä prioriteetti on ollut to- toimitusvarmuus. Olemme edistyneet, hyväksyneet asetuksen investoinneista maaliskuun neuvostossa ja tämä tuo ennustettavuutta lyhyellä aikavälillä. Olemme edistyneet paljon ja tartunkin tilaisuuteen ja kiitän Euroopan parlamenttia sen rakentavasta vuoropuhelusta koko tänä aikana, kuukausien ajan. Se on auttanut meitä paljon asetuksen aikaansaamissa. Toivottavasti neuvottelut voidaan viedä loppuun vielä tällä kaudella yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Olemme järjestäneet, niin kuin sanoin aikaisemmin, eh, konferenssiin, jossa puhuttiin eh, toimitusvarmuudesta ja puhuttiin infrastruktuureista ja komissio tulee vastaamaan näihin hankkeisiin seuraavalla loppupuolella tätä vuotta ja olemme osallistuneet kaikenlaisiin erilaisiin foorumeihin ja yhteistyömuotoihin kolmansien maiden kanssa, kun on ollut aiheena energian toimitusvarmuus. Mutta yksi aihe, joka on jäänyt vähän sivuun, on rahoitus. Tästä puhui herra Buonjon. Infrastruktuurien rahoitus on tärkeä. Tietenkin infrastruktuurit ovat tällainen kysymys, jonka kohdalla varsin usein ne, jotka kärsivät sen rakentamisesta omalla alueellaan eivät välttämättä hyödy eniten kyseisestä infrastruktuurista. On tiettyä ulkoistamista, joka koskee muuta yhteiskuntaa. Tämä aiheuttaa sitä, että markkinavälineet eivät toimi täydellisesti ja tämä aiheuttaa, että on välttämätöntä puuttua tilanteeseen ja tukea tällaisia hankkeita rahoituksellisesti. Joitakin askeleita on jo otettu, on eurooppalaisia tavoitteita, pyritään saavuttamaan 10 prosentin tason niin kuin Madridissa muutama päivä sitten sanoin energiaministeriöiden kokouksessa. Tämä on yksi tavoite, jota emme ole pystyneet täyttämään. Olemme epäonnistuneet jäsenvaltioissa tässä ja samoin komissiossa. Tämä ei ole täyttynyt ja sanoin, että yksi suurista haasteista, joka meillä oli, oli juuri saada uskottavuutta näille tavoitteille kun taas muilla alueilla, kuten uusiton energian kohdalla, olemme edistyneet varsin hyvin ja vakaasti. Meidän pitää saada vastaavaa uskottavuutta muuallakin. Sitten välineet, kuten rahoitusvälineet, ne on määritelty eri prioriteettihankkeissa. Meillä on rahoitusta, joka liittyy Euroopan taloudelliseen elpymiseen, elpymispakettiin, mutta jotkut, joskus näistä liittyvät suhdanteisiin. Ja meillä on tällainen uusi infrastruktuuriväline, joka tukee merkittävällä tavalla rahoituspuolta. Täällä on puhuttu myös paljon toista aspektista, joka liittyy vahvasti sisämarkkinoihin, on puhuttanut miten siitä, miten eriytetään omistajuutta, mitä tulee er-, energian tuottajiin ja jakelijoihin. Tilanne on varsin erilainen maasta toiseen EU-ssa, mutta meillä on tällainen malli, unbundling-malli, johon nyt jo kolme vaihtoehtoa on otettu mukaan hiljattain eurooppalaisen va- markkinoiden vapautumispaketin toivottavasti se hyväksytään eri jäsenvaltioissa ja sitä voidaan alkaa toteuttaa varsin lähitulevaisuudessa. Sitten minulta kysyttiin kreikkalaisen edustajan suulla, miten vapauttaminen vaikuttaa hintoihin uskon, että vaikutus, jota toivomme, ei välttämättä ole se, että vapauttaminen synnyttää hintojen laskua, vaan sen, että vapauttaminen mahdollistaa sen, että hinnat heijastelevat todellisia kustannuksia tuotteissa, joita käytämme. Luonnollisesti, kun ajatellaan sitä, että on olemassa suojeltuja äh, herkkoja kuluttajaryhmiä, ne on otettu, heidät on otettu mukaan myös kolmannessa toimenpidepaketissa, mutta kun vapauttamisen pitää heijastella hintoja, tällaisia hintoja, mahdollista se, että saadaan aikaan eurooppalainen alue, jossa on yhtäläisiä sääntöjä kaikissa jäsenvaltioissa, jotta yritykset yhdessä maassa pystyvät kilpailemaan muisten yritysten kanssa, jotta saadaan aikaan yhteinen työkenttä. Ja tässä mielessä on ratkaisevan tärkeää sekin, että varmistetaan yhteensopimus, yhteensopivuus verkoissa. On erittäin vaikea pyrkiä vapauttamaan markkinoita, pieniä markkinoita ja eristyksissä olevia markkinoita. Tällaiset energiasaarekkeet eivät helpota vapauttamista, koska monissa yhteyksissä tullaan löytämään tällaisen monopoleja, varsin vähän tuottajia, varsin vähän kilpailua, näin ollen vapauttaminen ei takaa sitä, että hinnat heijastelevat kustannuksia. Vapauttamisen täytyy oheistaa muilla yhtenäismarkkinatoimilla, ja tämä on mahdollista liikkuvuuden kautta, kun ei ole kyse vain pääoman liikkuvuudesta niin kuin nyt, vaan tässä tarvitaan myös tavaroiden liikkuvuutta ja energian liikkuvuutta. Vapauttamisen täytyy toimia myös kannustimena tehokkuuden puolesta, koska näin saadaan tehokkuutta myös yritysten toimintaan. Sitten vielä tehokkuudesta pitää muistaa, Tästä tähän viittasi herra Flutero, mikä rooli tehokkuudella, energiatehokkuudella voi olla. Tämä on vain ratkaiseva kysymys, jotta voidaan saavuttaa tavoitteemme, mitä tulee päästötavoitteisiin tai uusitan energian käytön tavoitteisiin. Te- energiatehokkuus on keino vaikuttaa tähän yhtälöön. Ei pidä vain rakentaa enemmän ja käyttää enemmän uusiutuvaa teknologiaa, vaan meidän pitää myös saavuttaa se, että energian kulutus sopeutuu enemmän meidän tarpeisiimme. Näin ollen energiatehokkuuden täytyy olla perusväline, jota käytämme tulevina vuosina, jotta saavuttaisimme tavoitteet energiakysymyksissä ja luonnollisesti ja energiatehokkuutta. Energiatehokkuutta ei saada aikaan vain niin, että pyydetään, että kansalaiset säästävät energiaa ja kuluttavat vähemmän, vaan tässä tarvitaan myös teknologista panosta, joka parantaa tehostaa energian käyttöä ja tätä kautta voimme käyttää järkevämmällä tavalla energiaa, mutta, tähän, mutta tätä pitää tukea siis teknologisella kehityksellä. Sitten haluaisin puhua myös teknologiasta. Teknologia on toinen tärkeä aspekti, joka vaatii rahoitusta. Kaikki tiedämme ja myönnämme, että te- teknologinen tutkimus ja kehitys, siihen liittyy varsin suuria puutteita markkinoilla. Tavalliset markkinamekanismit eivät toimi asianmukaisella tavalla näin ollen, ja koska tällaista ulkoistamista on olemassa myönteisellä tavalla, ja se vaikuttaa koko talouteen ja koska on olemassa tiedon sy- synergiaa, niin haluamme välttää päällekkäistä varsin usein, mitä tulee tutkimukseen. Rahoitus on ratkaisevassa asemassa. Tämä näkyy myös johtopäätöksessä, jotka hiljattain hyväksyttiin neuvostossa, kun puhuttiin tulevien vuosien toimintasuunnitelmasta. Samat päätelmät löytyvät myös eri konferensseista ja eri aloitteista. Niin kuin puheenvuoroni alussa sanoin, teknologian ratkaisevassa roolissa, kun kehitetään uusiutuvaa energiaa, ei vain siksi, että onnistutaan saamaan kilpailukykyistä uusiutuvaa energiaa ja saadaan aikaan kohtuulliset hinnat kuluttajille. Tämä on ratkaisevan tärkeää myös sikäli, että voidaan varmistaa teknologian hallittavuus. Tämä on ongelma, joka nyt pelkästään varastointi, sehän voisi olla yksi ratkaisu, mutta emme voi päättää sitä, milloin tuotamme energiaa. Tämä liittyy biomassaan. Sitten hallittavuus, se on kuitenkin vähäisempi ongelma, kun yhteensopivuus lisääntyy, koska suuremmat markkinat mahdollistavat sen, että tuotantovaihtelut ko- korvaantuvat muilla kapasiteeteilla ja välineillä mutta kun ajatellaan pieniä markkina-alueita ja uusiutuvaa energiaa, niin ymmärrämme Espanjan tapauksessa, että silloin kun on tuolta, tuulta, niin tuulienergian määrä kasvaa 50 prosenttisesti ihan muutamassa päivässä. Tänä vuonnakin näin on käynyt, kun, kun pohjoisessa äh, tuulla, niin se vaikuttaa muihinkin osiin maassa. Näin ei saisi olla, kun ajatellaan, näin ei ole, kun katsotaan koko EUta. Jos pohjoisessa tuulee aurinkoa etelässä, niin silloin energiamassa löytyy keskeistä Euroopasta. Ja yhtenäiset suuret sisämaat aiheuttavat sen, että nämä hallittavuusongelmat, jotka ovat merkittäviä ajatellen pienten eristäytyneiden markkinoiden kannalta ne ovat paljon vähäisempiä ongelmia sitten taas globaalilla tasolla. Näin ollen teknologian pitää auttaa meitä tässä asiassa ja sen pitää auttaa myös siinä, miten integroidaan uusiutuvia energioita tähän verkkoon. Herra Vales Bulgarista kysyikin, miten tämä asia pyritään ratkaisemaan maissa, joissa on huomattavalla tavalla kehitetty uusiutuvan energiaan liittyviä teknologioita, ovat pystyneet osoittamaan, että voidaan integroida ne mukaan älykkäällä hallinnoilla, ottaen huomioon tuotanto, olosuhteet ja sitten mitä tässä otetaan varastointi ja muut vaihtoehtoiset järjestelmät, joita voidaan ja tullaan kehittämään tulevina vuosina. Nyt on ne suunnitteilla tämän tyyppisiä uusia teknologioita ja luonnollisesti pitää käyttää hyväksi sellaista teknologiaa, joita siis pitää käyttää käytössä olevia teknologioita Sitten integraatio verkkoon on myös uusi iso haaste tällaisessa vähän yhteenliittyneessä järjestelmässä. Se on äärimmäisen tärkeä kysymys. Tähänkin ongelmaan voidaan löytää ratkaisuja. Enkä halua Espanjan järjestelmä on aika paljon erikseen muusta Euroopan tilanteesta, mutta kuitenkin toimii aika hyvin energian varmuuden kohdalla teknologia voi antaa vastauksia näihin ongelmiin tässäkin. Sitten uusiutuvasta energiasta. On totta, että tässä keskitytään sähköön, mutta meidän pitää olla tietoisia myös siitä, että sähköistämisen täytyy olla yksi avaintekijä tulevina vuosina, jos haluamme täyttää tavoitteemme uusiutuvan energian kohdalla. Sähkö painaa vähän EU-ssa vielä, mutta sillä pitää olla suurempi painoarvo Sähköasioissa pitää edistyä liikkuvuudessa ja kun kehitetään sähköisiä ajoneuvoja, tätä kautta voimme integroida uusiutuvan energian tähän tärkeään kentään. Tässä on kyse siis yli 50 prosenttia energian tarpeestamme. Jos emme voimakkaasti toimi biopolttoaineenkin kohdalla, niin silloin meille syntyy suuria ongelmia täyttää tavoitteitamme vuoden 2020 jälkeen mitä tulee esimerkiksi päästöihin. Ja lopulta mainitsisin teknologian roolin, energiatehokkuuden. Ei voida pyytää, että kansalaiset pelkästään säästävät sulkemalla laitteet ja muut. Tarvitaan älykäs järjestelmä, jotta he automaattisesti voivat käyttää tehokkaammin energiaa yötunteina esimerkiksi silloin, kun kustannukset ovat alempana – ja voidaan toimia järkiperäisemmin ja tehokkaammin. Ja vielä lopuksi varastoinnista ja talteenotosta hiilidioksidin kohdalla, koska fossiilisilla polttoaineilla tulee olemaan tärkeä rooli tulevina vuosina, jos haluamme täyttää hiilidioksiditavoitteemme, mitä tulee varastointiin ja talteenottoon. Importante. Y esto es... Tässä tietenkin myös teknologisen kehityksellä on ratkaiseva roolinsa. Herra Rossi otti esille ongelmia, joita jollakin sektorilla saattaa olla, autosektorilla ja muilla. Mutta teknologiselta kannalta meidän pitäisi pystyä reagoimaan näihinkin kysymyksiin ja toimia kilpailukyvystä jatkossakin. Mielestäni. Mm, lopetan puheenvuoroni kysymykseen. Lissabonin sopimusta. Riittääkö se tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen kysymys ollut eilen ja tänäänkin tarvitsemmeko jotakin muuta kenties vielä. Uskon, että herra Whitbroadin sanat Puolasta, kun hän, hän tavallaan tässä vastauksessa antoi tärkeän osan vastausta. Tarvitaan tahtoa, poliittista tahtoa toimia. Ei ole kyse pelkästään julista välistä, se ei ole niinkään ongelma. Mitä tulee sitten tällaisen oikeuksien peruskirjaan, sekin on se varsin tervetullutta, mutta sen pitää heijastella myös tahtoa säännellä ja toteuttaa käytännössä. Muutoin tästä ei ole mitään hyötyä. Tarvitaan siis todellista tahtoa ja äärimmäisen tärkeää on, että tahtoa löytyy Euroopan tasolta, jotta voidaan edetä energiakysymyksissä ja toimia kestävällä pohjalla eri teollisilla sektoreilla ja varmistaa kansalaisten hyvinvointi. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitokset tästä. Euroopan unionin puheenjohtaja maan edustajana. Joakim Almunia, varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. No, no Kiitos puhemies. En juurikaan nyt lisää mitään siihen, mitä neuvoston edustaja Marino Rive sanoi, koska olen käytännössä yhtä mieltä aivan kaikesta siitä, mitä hän sanoi ja mitä hän kommentoi näihin esitettyihin kysymyksiin, mutta haluan kuitenkin äh, painottaa joitakin harvoja kohtia. Ensinnäkin Euroopan parlamentin jäsen esitti kysymyksen, joka liittyy suoraan siihen, mitä Euroopan komissio tekee, kun se käyttää kilpailupolitiikan sääntöjä silloin, kun ne liittyvät energia-alan Yksittäisiä toimijahan on hyvin paljon, mutta voin sanoa, että äärimmäisen tärkeää on se aloite, jonka kollegani Neri Cruz otti käyttöön jo edellisellä kaudella. joka koskee sähkön ja kaasun alaa ja sen syvällistä analysointia saadun informaation kautta. Tässä tutkittiin ja käytiin useissa yrityksissä. Ja tätä kautta tutustuimme paremmin eri syihin. Ja näin voimme puuttua paremmin hallitsevan markkina-asemaan ja sen väärinkäyttöön esimerkiksi. Tässä en puhu mistään pikkuyrityksistä, vaan Electricité de Franceista, EONista. Tässä kaksi suurta energiayhtiötä esimerkkeinä. Ja näin me siis äh, analysoimme tätä alaa ja saimme tuloksia. Ja tätä kautta komissio pystyi entistä paremmin pohjaamaan ehdotuksensa näihin tuloksiin kolmatta energiapakettia silmällä pitäen. Tässä on analysoitu myös muita tärkeitä sisämarkkinoiden toiminnan kannalta tärkeitä alueita, kuten lääkeala, pankkiala, vähittäismyyntisektori. Ja nämä kaikki toimet ovat kilpailu asioissa hyvin tärkeitä. Ja sähkössä ja kaasussa saatiin ja ollaan saamassa aikaan konkreettisia päätöksiä. Samoin jatkuvasti valvomme sitä, että valtion tukisääntöjä noudatetaan. Valtion tuista käydään nyt avointa keskustelua siitä, miten tähän yhteissopivuus- tai sopimattomuuskysymykseen voidaan ottaa mukaan eri keinot, joilla on lähdetty tai lähdetään torjumaan ilmastonmuutosta. Ja miten valtion tukien valvonta miten niitä voidaan työstää esimerkiksi päästöoikeuskysymyksen suhteen Kioton jälkeisellä aikakaudella. Niitä lähdetään huutokauppaamaan, ne eivät ole enää mitään automaattisia. Tarvitsemme erityistoimia, jotta tietyt alat päästökaupan mukanaan tuoman rasitteen takia, kun ne tuottavat hiilidioksidia Euroopan unionissa, niin jotta niille ei koidu liian suurta haittaa ja jotta ne eivät halua näin siirtyä muualle siirtämään tuotantoaan Mehän haluamme siis, perimmäisenä tavoitteena on se, että hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä. Meidän täytyy yhtä aikaa ratkaista uuden järjestelmän, kieton järjestelmän tulevaisuus. Tämä ei ole mitenkään helppoa. Tämä nähtiin jo Kööpenhaminassa – Eli uuden johdonmukaisen järjestelmän aikaansaanti ei ole mitenkään helppoa. Meillä on nyt erilaisia kilpailupolitiikkaan liittyviä aloitteita ja menetelmiä, metodeja käytössä. Haluamme puuttua kartellin vastaiseen toimintaan ja säädellä valtion tukia oikealla tavalla. Ja toiseksi olen yhtä mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka ottivat esiin sen, kuinka äärimmäisen tärkeää, jos haluamme syventää sisämarkkinoitamme, jos haluamme päästä eteenpäin kohti yhtenäismarkkinoita energia-alalla Euroopan unionissa, niin äärimmäisen tärkeää on parantaa yhteen sopivuutta. Ja tätä ongelmaa ei ole tähän päivään mennessä saatu ratkaistua. Edistysaskeleita on kyllä nähty ja aikeita on tuotu esille se antaa olettaa, että edistystä saadaan lisääkin, mutta lopullista ratkaisua ei ole löydetty, koska Euroopan unionin toimielimistä käsiin, täältä Brysselistä käsiin, on hyvin vaikea päästä kaikkien ristiriitaisten jäsenvaltioiden välisten etujen aiheuttamien esteiden yli siinä, kun yhdistetään resurssit ja toiminta, tahto niin, että yhteensopivuutta todella saataisiin aikaan. Olemme parantaneet eri TEN verkkohankkeiden koordinointia, mutta kaikkia ongelmia emme valitettavasti ole saaneet ratkaistua, ratkaistua ja meidän täytyy jatkaa ponnisteluitamme tältä osin. Yksi tärkeä ongelma on epäilemättä rahoitus jäsenvaltiot sanovat, että jos täytyy investoida siihen, että verkot sopivat yhteen muiden maiden kanssa, niin Eurooppa tämän maksaa, tai Euroopan pitää tämän maksaa, ei meidän. Mutta jos te analysoitte Euroopan talousarviota, josta tehdään päätös myös tässä Euroopan parlamentissa, niin että käydään vuoropuhelua hallitusten kanssa – komissio teki ehdotuksen, mutta Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat varsinaisen budjettivallan käyttäjiä, niin silloin nähdään, että riittäviä resursseja ei ole. Olemme vielä hyvin kaukana siitä, että Euroopan unionin talousarvion saataisiin välttämättömät resurssit sille, että yhteisin varoin voitaisiin rahoittaa tällaisia yhteisen edun mukaisia hankkeita. Meillä on eurooppalainen yhteisrahoituksen väline, sitten meillä on investointipankki, Euroopan investointipankki, joka ponnisteleekin valtaisasti, jotta se saisi aikaan hyvää niillä varoin, joita se markkinoilta saa, mutta sillä on tietyt rajansa ja sen toimintakyky on rajallinen ja sen täytyy toimia omien osakkeenomistajiensa tahdon mukaisesti, ja nämä omistajat ovat Euroopan unionin jäsenvaltioita. Eli joitakin hankkeita se pystyy rahoittamaan, toisia taas ei. Ja ongelmia on äärimmäisen paljon. Julkinen taho ei, ei koskaan pysty yksin näitä ongelmia ratkaisemaan, vaan mukaan täytyy saada myös yksityinen sektori. Ja tämä nykyaikakausi ei ole todella kovinkaan suotuisa tälle. Meidän täytyy keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saada aikaan poliittisempi ratkaisu ja lisää rahoituskapasiteettia niin, että saadaan vipuvaikutusta Euroopan talousarvioon ja investointipankin toimintaan niin, että saadaan myös yksityinen sektori mukaan ja entistä enemmän poliittista tukea kaikille tälle, jotta saadaan todella johdonmukaista politiikkaa aikaan. Teknologioista sitten kuulimme monia järkeviä kommentteja Urive Marinilta. Olen aivan yhtä mieltä, mutta ehkä jotakin lisäyksiä vielä vielä. Tässä kommentoitiin esimerkiksi autoteollisuutta tai hiilidioksidin vähennyspolitiikkaa. Meidän täytyy katsoa kysymyksiä laajemmasta näkökulmasta. Nämä eivät ole vielä riittäviä toimia, joilla päästäisiin tavoitteisiin, mutta näihin meidän täytyy kuitenkin pureutua. Meidän, meillä on velvoite edistää näitä asioita, saattaa niitä päätökseen. Jos emme luo yhtä aikaa hiilidioksidin valvonta ja vähennyspolitiikkaa, johon yhdistetään kaikki Euroopan unionin tavoitteet ja joita kansainvälisestikin ollaan luomassa. Jos emme yhdistä näitä aspekteja, niin silloin teemme valtaisan virheen, olemme epäsolidaarisia tuleville sukupolville ja planeetallemme, mutta teemme myös virheen puhtaasti taloudellisesti. Uudet tehokkaammat teknologiat ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja esimerkiksi autoteollisuuden toimet ovat yksi tärkeimmistä vipuvaikutuksista, jotka auttavat meitä näissä toimissa – ja joiden avulla voimme pysyä innovaation, kilpailun ja innovoinnin tiellä. Esimerkiksi Yhdysvallat panostavat kaikkeen tähän äärimmäisen paljon. Yhdysvallat investoi teknologiaan ja energiatehokkuuteen sekä ilmaston vastaisen taistelun äärimmäisen paljon samoin kuin muut nousevat taloudet. Ja sitten lopuksi talousnäkökulma muiden näkökulmien lisäksi johtaa siihen, että ilmastonmuutosta täytyy pitää todella prioriteettina, ei pelkästään energian näkökulmasta, vaan globaalimmin. Sitten mitä tulee kansallisen näkökulman ja niin nyky sopimukseen. Meillä on paljon erityispiirteitä kansallisella tasolla ja näitä kunnioitetaan. Monet puheenvuorot ovat käsitelleetkin näitä kysymyksiä. Täällä puhuttiin äh, uusiutuvista energialähteistä, primäärienergian sekoituksesta, ydinenergiasta. Mitään yhtenäistä kantaa Euroopassa ei tälle tai näihin kysymyksiin ole ja siksi keskustelu pysyykin avoimena. Kaikki riippuu jokaisen jäsenvaltion omasta kapasiteetista luoda omaa energiavalikoimaansa. Mutta tältä pohjalta Euroopan täytyy lähteä kehittämään yhteistä politiikkaa. Tämä on mahdollista, vaikkakin vaikeaa. Me voimme löytää yhteisen energiavalikoiman. Ja toinen Tärkeä kansallinen kysymys, johon viitattiin, ovat verot, verokysymykset. Meillä on valmisteveroja, jotka liittyvät energia-alaan, ja direktiivit määräävät polttoaineisiin kohdistuvasta minimiverotuksesta, mutta mitään harmonisoitua järjestelmää meillä ei ole. Keskustelemme juuri tällä hetkellä energiaan liittyvistä veroista. Komissio ei ole vielä tehnyt mitään aloitetta, mutta se tulee kyllä tämän esittämään. Ja meidän täytyy tässä tehdä ero energian ja ympäristönäkökulman välillä. Tämän suuntaisesti teemmekin töitä. Ja joissakin jäsenvaltioissa, mutta myös Euroopan unionin tasolla, keskustellaan siitä mahdollisuudesta, että otettaisiin käyttöön hiilivero. Henkilökohtaisesti uskon, että se olisi hyvä tapa toimia, mutta se ei ole vielä saanut taakseen kaikkien jäsenvaltioiden tukea. Ruotsin edustaja täällä nyökkäilee. Ruotsi onkin jo käyttänyt tämän kaltaista veroa vuosikausia ja nyt tähän pyritään myös Euroopan tasolla. Sitten täällä puhuttiin Euratomin rahoituskapasiteetista. Se keskittyy ainoastaan varmuuskysymyksiin, turvallisuuskysymyksiin, ei niinkään ydinenergian kehittämiseen, jos oikein olen ymmärtänyt. Sitten vielä lopuksi Lissabonin sopimus. Riittääkö Lissabonin sopimus? On kyllä tärkeä kysymys, mutta kysymys esitetään liian aikaisin. Miksi emme ole toteuttaneet kaikkea sitä, mistä olimme jo yhdessä päättäneet ennen Lissabonin sopimusta? Tämä on tärkeämpi kysymys. Aivan kuten täällä jotkut sanoivat aikaisemmin, miksi, tai siis ennen ensi vuoden maaliskuun loppua energiapaketin säädökset pitäisi siis saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä on hyvin tärkeää. Ja yhtä aikaa pitää kehittää myös sitä, mikä kuuluu EU 2020-strategiaan ja ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun pakettiin. Meillä on nyt Lissabonin sopimuksen mukana tuoma uusi oikeusperusta. Meidän täytyy kuitenkin myös keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tämän lisäksi puhua siitä, mitä muuta meidän pitää tehdä. Ja tästä keskustelemme tulevina kuukausina ja tulevan parin vuoden aikana. Itse suosittelisin, ja tämä on todella henkilökohtainen suositus, on, että ensin keskustelemme substanssikysymyksistä ja sitten katsomme tai käännymme perustuslaki asiantuntijoiden puoleen ja kysymme, kuinka tämä onnistuu, miten voimme toimia. Ja pyydän anteeksi, mutta sanoisin, että olemme liian vähän, tai kiinnitän liikaa huomiota perustuslaki asiantuntijoihin ja ehkä liian vähän siihen poliittiseen toimintaan, jota meidän tulee harjoittaa. Eli meidän täytyy nyt ensin miettiä miksi ja mitä haluamme tehdä, kuinka kiireellisiä asioita nämä ovat ja sen jälkeen kysyttäisiin asiantuntijoilta, miten tähän päästään, minkälaisia juridisia välineitä tähän tarvittaisiin. Ja ennen kuin tässä käännytään nyt oikeus professoreiden puoleen, niin meidän täytyy katsoa vuosien 2014 ja 2020 rahoituskehystä ja katsoa, mitä voidaan tehdä, koska kaikkien meidän resurssimme eivät riitä. Eli vasta tämän jälkeen pitäisi lähteä pohtimaan sitten mahdollisimman oikeudellisia muutoksia. Kiitokset komission varapuheenjohtaja Munjalle. Nyt, hyvät kollegat, ei tämä nyt tässä tule mitään yhteenvetoa keskustelusta, koska me vain jatkamme tätä keskustelua aiheesta. Tämä keskusteluhan vasta käynnistyi pari viikkoa sitten. Me tarvitsemme ylimääräisiä toimenpiteitä kriisin aikana, koska me tiedämme, miten tärkeää se on nyt. Se on hyvin näkyvää meille kaikille että viemme päätökseen myös sisämarkkinat. Se on yksi tärkeä osa energia-sisämarkkinoita. Kiitokset, kiitokset Espanjalle puheenjohtajamaana sitä, että se on energian ottanut prioriteetikseen. Kiitän myös komissiota. Komissio ehdottaa paljon uutta lainsäädäntöä. Ja sitten meillä on tämä toimintasuunnitelmalle 2020. Kiitokset teillekin. Veditte tässä yhteen monet niistä asioista, joista olemme puhuneet. Jacques Delors, entinen komission puheenjohtaja, olen hyvin tyytyväinen siitä, että koko tämä keskustelu on käynnistynyt. Meidän täytyy ensin nyt valmistella tässä vastauksia, mikä on hyvin tärkeää on tämä sopimus keskenämme siitä, että toimeenpanemme olemassa olevaa lainsäädäntöä unionissa. Se on ensimmäinen asia. Sitten energiaverkot, kriiseihin vastaaminen, tutkimukseen investoiminen. Meillä on meidän strateginen energiasuunnitelma, SET-suunnitelma, budjettia, 2020 tavoitteita, millä tavalla me voimme siirtää nämä SET-suunnitelmat strategioihin ja budjettiin. Me tiedämme, että energiatehokkuus on ensimmäinen prioriteetti, toinen on uudistuvat energialähteet, mutta myös se, millä tavalla käyttää fossiilisia polttoaineita niin, että voimme vähentää päästöjä. Jos me tiedämme, että Kiinassa ei haluta siirtyä hiilivoimaloista pois ja he ovat vastu- ne ovat vastuussa 20 prosentista päästöistä. Me vastaamme vain 14 prosentista. Joten meidän täytyy myös valmistella uusia teknologioita, kuten Marin Rube sanoi. Äh, hiilen talteenotto ja varastointi on myös hyvin tärkeää, mutta uudistuvat ja tehokkuus ovat ensimmäinen painopiste. Äh, myös kannustimet ovat tärkeitä yrityksille. Niiden täytyy voida olla kilpailukykyisiä. PK-yritykset, miten niitä voidaan tukea. Ja lopuksi kuitenkin aina kysymys on energian hinnoista. Se on tärkeää meidän kansalaisillemme, mutta se on tärkeää myös kilpailukyvyn kannalta koko taloudelle. Joten, hyvät kollegat, Miten me voimme oikeudellisesta näkökulmasta ratkaista tämän asian? Se on seuraavan keskusteluiden aihe. Jäsenvaltioiden on päätettävä näkökulmansa ja se, haluavatko ne vaiko ei osallistua tähän yhteisen energiapolitiikan yhteisöön. Kutsuttiin sitä sitten nimellä millä tahansa poliittinen tahto on asia, jonka lähes kaikki teistä otti esille. Poliittinen tahto on tärkeää. Kansalliset parlamentit ovat tärkeitä. Me voimme käynnistää nämä keskustelut kansallisissa parlamenteissamme, mikäli te niin päätätte, kuten Euroopan parlamentissa. Mehän vasta toukokuussa käynnistimme tällaisen keskustelun, joten ei tässä mitään suurta eroa ole, ainakaan ajallisesti. Kiitokset siitä, että tulitte paikalle. Kiitokset oikein paljon kaikille niille, jotka osallistuivat järjestelyihin. Haluaisin vielä lisätä että tämän yhteisen parlamentaarisen kokouksen äh, dokumentit ja kaikki asiakirjat on saatavilla internetissä. Europarle, Europa, EU-sivustolla. Joten sieltä se löytyy oikein näppärästi. Tuolla ulkopuolelta löytyy myös äh, paperilla materiaalia, josta voitte kerätä mukaanne. Kiitokset siitä, että tulitte paikalle. Kiitokset hienosta keskustelusta. Ja seuraava keskustelu järjestetään taatusti, ehkäpä Euroopan parlamentissa tai jossain teidän kansallisessa parlamentissanne katsotaan. Kiitokset vielä kerran. Näkemiin. Kiitokset.